Good afternoon, my dear distinguished colleagues. Hyvää iltapäivää, arvon kollegat. Minäpä aloitan iltapäivän kokouksen valiokunnassa. Jos sallitte, minä kutsun tänne komission varapuheenjohtajan, komission jäsenen Günther Verheugenin. Seuraava kohta on keskustelukomission jäsenen kanssa ja hän saakin puheenvuoron välittömästi alustusta varten. Sen jälkeen meillä on tilaisuus keskustella komission jäsenen kanssa. Olkaa hyvä. Kiitos herra puheenjohtaja. Arvoisat naiset ja herrat, arvoisat euroedustajat, olen erittäin tyytyväinen, että minulla on tänään jälleen tilaisuus käydä ajatusten vaihtoa kanssanne on hyvä, että voimme käsitellä näitä ajankohtaisia asioita ja esittää kysymyksiä myös siitä, miten tämä ala tulevaisuudessa kehittyy. Aluksi esittelisin teille työn, joka on vielä käynnissä ja joka sitten pitäisi saattaa loppuun mahdollisimman nopeasti. Kysehän on lääkealan paketista, lääkepaketista, miksi sitä sitten kutsutaankin. Komissiohan tämän esitti joulukuussa. Kaikille tässä salissa lienee selvää, että lääketoimiala on yksi Euroopan elinvoimaisimmista toimialoista olemme varmasti yksimielisiä myös, myös siitä, että lääkeala on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi. Tämä johtuu tietysti demografisesta kehityksestä ja siitä, kuinka tärkeä lääkeala on jokaiselle yksilölle, jotta terveyttä voidaan hoitaa ja sairauksia ehkäistä. Euroopan väestö vanhenee ja on ilmeistä, että lääkealan merkitys vain kasvaa ja lääkkeiden saatavuus on hyvin oleellinen asia. Me olemme paljon jo saaneet aikaiseksi. Lainsäädäntöä on hyväksytty. Ne ovat kaikki merkittävä panos tähän pakettiin ja tällä tavoin voidaan kansalaisten terveyttä parantaa ja sairauksia ehkäistä. Kaikista hyvin tärkeää oli myös se, että olemme pystyneet koordinoidusti määrittelemään näitä tavoitteita. Periaatteellisesti haluaisin tässä vaiheessa vielä todeta sen, että kun ajatellaan asetuksia terveydenhoitoalalla, niin terveys ja kansalaisten turvallisuus ovat aina ensisijaisia tavoitteita. Tästä ei ole epäilystäkään. Kilpailukykykysymykset, ja yhteensopivuus kansainvälisten sääntöjen kanssa on toki tärkeää, kuin myös byrokratian esteiden purkaminen ja kustannusten vähentäminen. Kaikki nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta ihmisten terveys ja turvallisuus ovat aina ensisijaisia tavoitteita. Olemme hyväksyneet neljä merkittävää säädöstä jotka noudattavat näitä periaatteita lasten lääkkeistä, uusista hoitomuodoista, paremmat lääkkeiden markkinoille saattamisedellytykset ja neljänneksi sitten nämä lääkkeiden vaikuttavien aineiden jäämien esiintyvyys eläinperäisissä elintarvikkeissa. Näistä neljästä alueesta on laadittu jo säädökset. Tämä ei kuitenkaan ole vielä kaikki, vaan komissio on myös joulukuussa tehnyt uusia ehdotuksia. Äh, ehdotuspaketti sisältää neljä osaa, poliittinen tiedonanto, sitten säädökset, jotka liittyvät lääkealan valvontaan ja väärentämisten torjuntaan ja sitten myös lääkeaineista tiedottamiseen. Äh, aloitan lääkeaine väärennöksillä, ihan rehellisesti sanottuna, totta kai täällä pitää aina olla rehellinen, niin Euroopan parlamentti oli juuri se taho, joka hyvin varhaisessa vaiheessa kiinnitti huomiota lääkeaineiden väärennöksiin. Me olemme käyneet aiheesta keskustelua ja parlamentin jäsenet ovat hyvin aktiivisesti esittäneet kysymyksiä väärennöksistä, ja tämä sai minut jo varsin varhaisessa vaiheessa pohtimaan sitä, että lääkeväärennökset eivät ehkä vielä ole kovin kärjistynyt ongelma Euroopassa, mutta se voi kärjistyä hyvin nopeasti, ellemme ripeästi ryhdy toimiin. Joten meidän tulee nyt tässä vaiheessa toimia proaktiivisesti, nopeasti ettemme joutuisi myöhemmin reagoimaan tapahtuviin muutoksiin. Tämä oli myös ilmeistä, kun tarkastelimme komission ehdotuksia. Ei voida, tai tässä vaiheessa ei voida väittää, että laillisessa jakeluketjussa ei olisi mitään ongelmia lääkeväärennösten suhteen lääkeväärennöksiä on tietysti internetissä, mutta ei ainoastaan siellä. Niitä ei voida rajata, rajata laillisten markkinoiden ulkopuolelle. Vuonna 2005 takavarikoitujen lääkeaineväärennösten määrä siis Euroopan ulkorajoilla. Kyse ei ole siis ollenkaan internetkaupasta tai nettiapteekeista, niin todellakin ulkorajoilla takavarikoitiin vuonna 2007 nelinkertaisesti lääkeväärennöksiä verrattuna vuoteen 2005, joten trendi on selvästi nouseva ja, ja on myös ilmeistä, että väärennökset ovat löytäneet tiensä myös laillisiin jakelujärjestelmiin. Laillisissa jakelujärjestelmistä on löytynyt väärennettyjä lääkkeitä. Ja jos yksikin väärennetty lääkeaine löytyy jakeluketjusta, niin sillä on valtava dominovaikutus koko lääkejakelualaan. Tuhansia pakkauksia täytyy tarkistaa ja tällaiset tarkistukset ovat aina hyvin kalliita. Ja jos väärennökset koskettavat tuhansia pakkauksia, niin ne voivat koskettaa tietysti tuhansia ja vielä paljon enemmänkin potilaita, joten tämä on todella vakava ongelma. On tärkeää, että potilailla on syvä luottamus käyttämiinsä lääkkeisiin, jotka he ostavat laillisista jakelupisteistä. Me haluamme saada aikaiseksi selkeät säännöt lailliselle ja lääkejakelulle. Me haluamme entistä tarkemmin valvoa lääkeaineliikennettä Euroopan sisällä ja ulkopuolella ja sitten meidän täytyy ottaa käyttöön, käyttöön ähm, erilaisia tunnisteita, hyviä tunnisteita väärennöksen uhan alla oleville lääkkeille, erityisesti reseptilääkkeille. Ja täytyisi ottaa käyttöön jonkinlainen sinetti näille väärennösten alaisille lääkkeille, jonkinlaiset oikeustodistukset tai oikeustunnisteet, alkuperäistunnisteet, jotta potilas pystyy tunnistamaan, että kyse on laillisesta lääkkeestä. Jonkinlaiset muut tunnisteet, elektroniset tunnisteet, viivakoodit ja sen sellaiset otetaan myös käyttöön, jotta voidaan jokainen pakkaus jäljittää minä ajankohtana tahansa. Lopuksi otetaan käyttöön myös määräyksiä lääkkeiden vaikuttavien aineiden turvallisuuden seurannasta. Aiheesta järjestetään myös kampanja. Ja sitten tämä rinnakkais. Lääkkeiden kauppaa ei tässä mitenkään pyritä ehkäisemään. Tästä meitä on syytetty, mutta tämä ei ole totta. Rinnakkaislääkkeiden kauppa on Euroopan yhteisön tuomioistuimen päätöksellä selkeästi sallittua. Se on aivan laillista taloudellista toimintaa, rinnakkaislääkekauppa, joten sitä ei mitenkään muuteta, mutta aivan selvää on myös se, että rinnakkaislääkkeiden kohdallakin täytyy noudattaa aivan yhtä tiukkoja turvallisuusvaatimuksia kuin tavallisten tai näiden ykköslääkkeiden suhteen. Tätä, tästä, ei, tästä ei lipsuta eikä ketään toimijaa aseteta ensisijaiseksi. Ja mitä tulee sitten tähän lääketurvatoimintaan? Tarkoitus on, että lääketurvatoiminnalla valvotaan jo sallittuja lääkkeitä. Tämä on hyvin tärkeä aihe, nimittäin vaikka lääkkeet olisi laillisesti tuotu markkinoille, niin ainahan saattaa käydä niin, että ei-toivottuja sivuvaikutuksia ilmenee ja nämä ovat yllätyksiä kattavista testeistä huomio, huolimatta. Joten meidän täytyy olla varmoja siitä, että mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti valvotaan markkinoilla olevia lääkkeitä ja että mahdollisimman nopeasti voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Valmistajien täytyy ottaa käyttöön tehokas valvontajärjestelmä ja tarvitsemme Euroopan laajuisen valvonta- ja tarkistusjärjestelmän, jolla seurataan jatkuvasti lääkkeiden sivuvaikutuksia. Tässä kyse on ennen kaikkea myös siitä, että potilaiden tulee olla tässä aktiivisesti mukana tässä toiminnassa. Nimittäin potilaan näkökulmastahan on hyvin tärkeää, että hänen käyttämänsä lääkkeet ovat turvallisia. Ja potilaan täytyy olla vakuuttunut siitä, että kun hän havaitsee jonkinlaisia sivuvaikutuksia, jotka ovat hänen mielestään haitallisia ja vahingollisia, niin tällaisissa tapauksissa on hyvin tärkeää, että tällainen potilas sitten myös ilmoittaa havainnoistaan lääkärilleen. Tämä viekin minut jo seuraavaan aiheeseen, nimittäin parempi tiedottaminen potilaille. Tämä on hyvin tärkeä asia, josta on keskusteltu pitkään ja hartaasti. Ja kuulemistilaisuudessa vuoden 2004 lopussa tehän velvoititte minut tekemään ehdotuksia tähän aiheeseen liittyen ja näin on nyt tehty. Ja aluksi haluaisin mainita erään asian tämän asian alustukseksi. Kysehän on siitä, että meidän tulee suojella potilaita ja hänen oikeuksiaan. Tämä on politiikkamme keskiössä. Kaikki, mitä terveyspolitiikassa tehdään, kohdistuu nimenomaan ihmiseen, potilaaseen ja hänen oikeuksiinsa. Terveys on tärkein omaisuutemme. Kaikki ihmiset haluavat mahdollisimman kattavaa ja perusteellista tietoa terveydestä tämän tiedon tarve kasvaa koko ajan ja tiedon välitys kehittyy valtavaa vauhtia ja Ja ihminen voi esimerkiksi netistä saada hyvinkin kattavia tietoja, ainakin jos hän osaa englantia. Ja hän voi sitten lukea hyvinkin paljon sairauksista ja terveydestä tietämättä, kuinka asiallisia nämä tiedot ovat, onko niillä mitään todellisuuspohjaa, joten tietoa on saatavilla valtavasti nykyään, mutta sen laatu ei välttämättä aina ole asianmukaista. Potilaille tiedottaminen on toki ristiriitainen asia, sen toki tiedän, mutta haluaisin muistuttaa teitä eräästä perustavanlaatuisesta demokratian periaatteesta – Demokratia pitää perustaa silloin, kun ihmiset eivät saa tietoa, ei silloin, kun he ovat jo saaneet tietoa. Tätä pidän hyvin keskeisenä asiana. Tämän minä olen aina sanonut, kun minulta kysytään, että minkä takia minä haluan tätä tiedotusasiaa nyt niin viedä eteenpäin. No sitten olen aina kääntänyt tämän kysymykseksi kysyjille, että no kertokaa minulle, minkä takia minun ei pitäisi antaa tietoa potilaille. Potilaat haluavat nykypäivänä paljon tietoa, he haluavat sitä aktiivisesti. Ja hyvät euroedustajat, kaikilla on omassa perheessään ja ystäväpiirissään kokemuksia tällaisesta jo nyt. Jos joku on itse tai joku hänen lähipiirissään on kärsinyt jostakin erittäin vakavasta sairaudesta, jossa toiveet ovat vähäiset, niin silloinhan tällainen potilas tai hänen lähipiirinsä tekee kaikkensa tiedon saamiseksi kaikki asianosaiset etsivät tietoa mistä tahansa lähteistä, jotta he löytäisivät edes pienen toivon kipinän. Näinhän ihminen toimii. Ja tämä on tosiasia. Ja sitten, sitten ihmiset menevät lääkäreidensä luokse ja sanovat, että hei, löysin netistä tällaisen lääkkeen tai tällaisen hoitomuodon, minkä takia minä en voi saada sitä. Ja sitten lääkäreiden pitää, tai niiden on, heidän on vaikea kertoa potilaille, että no ei tällaista hoitomuotoa ole testattu eikä sellainen ole ollenkaan suositeltava ja niin edelleen, mutta on ilmeistä, että ihmisten tiedon tarve on valtava sairauden heitä kohdatessa tai heidän lähipiiriään. Haluaisin tehdä selväksi sen, että tämän päivän vallitseva asiaintila – on sellainen, että potilaat eivät saa tarpeeksi asianmukaista tietoa lääkeaineista. Ja tämän hetkinen asiaintila johtaa siihen, että ihmisten tilanne on erilainen, ihmisiä kohdellaan eri tavalla. Ne, jotka pystyvät ja osaavat hakea tietoa monenlaisista lähteistä, sitä saavat, mutta eivät kaikki kansalaiset välttämättä. Ja erityisesti on usein niin, että juuri se väestön osa, joka eniten janoaisi tietoa terveysasioista ja lääkemuodoista ja, tai lääkkeistä ja hoitomuodosta, ei sitä juuri saa. Esimerkiksi ikääntyneet ihmiset. Pari, pari päivää sitten luin erään lehdistötiedotteen tästä talosta, jossa tehtiin ehdotus, en nyt sitä tässä kritisoi, että, että komissio haluaisi ottaa käyttöön mainoskiellon tai markkinointikiellon lääkkeille. Ja tässä haluan tehdä jo selväksi sen, että markkinointikielosta ei ole ollut mitään puhetta. Kyse on on reseptilääkkeiden mainonnasta ainoastaan. Ja täytyy myös joku väittää, että, että tiedon ja markkinoinnin välillä ei ole mitään eroa, mutta eihän se näin ole. Kyllähän toimittajat ja parlamentti osoittavat joka päivä, että tiedon ja markkinoinnin välillä on vissi ero. Ja tätä taustaa vasten komissio on tehnyt seuraavan ehdotuksen, että tietyin edellytyksin tiedottamisen pitää olla vapaata. No, mitä tämä merkitsee käytännössä? Ensiksi pitää, äh, tai vain sellaista tietoa voidaan välittää, joka on jo viranomaisten hyväksymään esimerkiksi sellaista tietoa, jota löytyy jokaisen lääkeaineen pakkauksen kyljestä. Useat, useat tutkimukset esimerkiksi Britanniassa ovat tutkineet tätä asiaa lääkeainevirasto EMEA on on antanut tukensa tälle meidän ehdotuksellemme. Ja nämä EMEAN tutkimukset osoittavat, että 5 prosenttia kaikista sairaala tai viidellä prosentti, tai viisi prosenttia sairaalassa oloajoista liittyy siihen, että sairaalajaksoista liittyy siihen, että ihminen on saanut vääränlaista lääkettä. Ja joka yhdestoista näistä olisi voitu välttää, mikäli ihminen olisi tiennyt, minkälaista lääkettä hän oli ottanut. Tätä pidän erittäin tärkeänä, koska terveydenhoitoalalla on henkilöitä, jotka sanovat, että tässä pitää nyt edetä varovasti. Ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista, että potilaille annetaan kaikki mahdollinen tieto lääkeaineista. Tämä saattaa johtaa kustannusten kasvamiseen, koska sitten ihmiset älyivät pyytää entistä kalliimpia lääkkeitä. No tämä ei ole pitävä argumentti, nimittäin nämä tutkimukset osoittavat, että hyvin asioista perillä oleva potilas ei välttämättä, kuten monet ehkä luulevat, vaadi kaikista kalliimpia lääkkeitä, eikä, tämä, eikä tästä, tästä voida vetää mitään yhtäläisyyttä. Toiseksi tiedot, joita tässä tarkoitan, jo, ne voidaan antaa ainoastaan hyväksytyillä sivuilla tai julkaisuissa. Toki meidän täytyy määritellä, mitkä ovat hyväksytyt internetsivut tai hyväksytyt julkaisut, ja tällainen päätös täytyy tehdä jäsenmaiden tasolla. No, tämä voi olla esimerkkinä vaikkapa jonkinlainen terveydenhoitoalan ammattilehti, joka käsittelee ainoastaan terveydenhoitoalaa, ja ja mahdollisesti myös, jos jossakin tavallisessa sanoma- tai aikakauslehdessä on jonkinlainen terveys- tai sairaanhoitoliite, niin tällaisessakin julkaisussa voitaisiin tällaista lääkeaineinformaatiota antaa. Mutta kuten sanottu, tarkka rajanveto jää jäsenvaltioiden toimivaltaan. No mitä sitten tietoon sisältyy, minkä sisältöistä tiedon pitää olla? Siinä pitää noudattaa korkeita laadun kriteereitä. Jäsenmaissa täytyy ottaa käyttöön tehokkaat valvontajärjestelmät. Toki valvontaa täytyy harjoittaa ennen kaikkea ennen tiedon julkaisua. Joissakin jäsenvaltioissa on jo olemassa tehokas valvontajärjestelmä. Tällainen jälkikäteen tapahtuva valvonta voidaan sallia vain mikäli kyseisessä jäsenvaltiossa on olemassa asianmukainen ennen julkistamista tapahtuva valvonta. Tässä lyhyesti ehdotuksemme sisältö. Ja, ja tässä komission tiedonannossahan on otettu esille useitakin tärkeitä kohtia, joita en tässä nyt maininnut. Kansainvälinen yhteistyö, lääkealan kilpailukyvyn varmistaminen, lääkkeiden turvallisuuden varmistaminen Euroopan markkinoilla. Nämäkin sisältyvät tiedonantoon ja tiedonannossa mainitaan, mihin toimenpiteisiin tytyisi ryhtyä, että pharmaforumin tulokset voidaan asettaa täytäntöön. Sehän viime syksynä laati toimintansa loppukertomuksen. Ja olen hyvin tyytyväinen, että Euroopan parlamentti on niin nopeasti ryhtynyt käsittelemään tätä asiaa. Olen keskustellut asiasta jo esittelijöiden kanssa ja komissio tietysti antaa kaiken tukensa asian käsittelylle Euroopan parlamentissa. Ja uskon, että me voimme yhdessä vaikuttaa siihen, että asia etenee nopeasti, koska sehän on Euroopan kansalaisten etujen mukaista, eurooppalaisten potilaiden etujen mukaista. Ottaisin lopuksi vielä esille kosmetiikka-alan. Sehän liittyy jossain määrin lääkeainealaan. Ja kosmetiikka-alastakin on jo tehty toimenpideehdot tai lainsäädäntöehdotuspaketti. Ja tarkoitus on, että nykyisiä 55 säädöstä on tarkoitus yksinkertaistaa ja niiden määrää on tarkoitus leikata noin puoleen, jotta kosmetiikkalainsäädäntö yksinkertaistuisi ja virtaviivaistuisi. Tämä työ on käynnissä ja ilokseni olen kuullut, että neuvosto ja parlamentti tätä tarmokkaasti vievät eteenpäin ja minusta tämä on erityisen ilahduttavaa, koska minä tähtään siihen, että kosmetiikkalainsäädännön yksinkertaistamisesta päästäisiin yksimielisyyteen vielä ennen tämän parlamentin vaalikauden loppua. Yksi hankala kysymys tässä on nimittäin nämä nanomateriaalit, miten nanomateriaaleja säädeltäisiin kosmetiikka-alalla. Kosme- komissiohan on ehdottanut luvanvaraismenettelyä tietyille tuotteille ja notifikaatiomenettelyä joillekin toisille tuotteille. Ja minusta olisi hyvä, että tässä vaiheessa ei nyt vielä lyötäisi näitä kantoja lukkoon. Minä tähtään siihen, että asiasta saadaan ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Komissio ainakin tämän eteen tekee työtä. Ja minä pyydän teitä, olen esittelijöiden kanssa asiasta jo keskustellut. Komissio siis antaa täyden tukensa tämän asian eteenpäin menemiselle. Ja minä en usko, että tämä nyt mikään ylitsepääsemätön ongelma on. Yhden asian haluaisin vielä nanomateriaaleista sanoa. Tämä on ongelma, joka on ilmennyt muillakin toimialoilla ja siihen on, siihen on reagoitu muillakin aloilla. Me pyrimme tietysti lainsäädäntötyön perustamaan aina tieteelliseen pohjaan, science-based approach tai jotain sinne päin, mutta ainahan tieteelliset tiedot eivät ole selkeitä tai yhtäpitäviä. Joskushan ne ovat jopa ristiriitaisia, jos ajatellaan tieteellisiä tuloksia. Ja vastikään olemme juuri havainneet eräällä alalla, että oli olemassa hyvin ristiriitaista tieteellistä tietoa, kun ajateltiin esimerkiksi kemikaaleja leluissa. Ja toinen esimerkki löytyy Eurooppaan tuodusta siipikarjan lihasta. Juuri näistä kloorikanoista siis. Niihinkin liittyy hyvin ristiriitaista tieteellistä tietoa. Joten, joten näinkin voi käydä. Ja nanokemikaalien kohdalla on aivan samoin. Tieteellinen tieto on ristiriitaista. Ja meidän täytyy terävöittää ponnistuksiamme, jotta voimme saada asianmukaista tietoa näistä asioista ja niihin pohjata päätöksentekomme. Meidän täytyy kerätä entistä perusteellisemmin tieteellistä tietoa näiden materiaalien käytöstä. Ja tällä tavoin voimme sitten vetää oikeat johtopäätökset. Saattaahan ilmetä, että, että tieteelliset tiedot osoittavat jossain vaiheessa, että emme ole havainneet joitakin tiettyjä vaaroja, joihin täytyy sitten reagoida välittömästi. Tai sitten voi käydä päinvastoinkin, että tieteellisesti pystytään osoittamaan, että ne vaarat, joita pidimme vakavina, eivät sellaisia olekaan. No tämä jää nähtäväksi, mutta tämän halusin sanoa näistä nanomateriaaleista ja kuinka niihin tulee suhtautua lainsäädäntötyössä, mutta tästä käyn tietysti keskustelua vielä esittelijän kanssa. No sitten myös kosmetiikka-alalla on tämä väärennösongelma, ja tämä on samantyyppinen ongelma kuin väärennökset kosmetiikan, anteeksi lääkeaineiden alalla, koska sehän voi olla aivan yhtä vaarallista. Jos iholle levitetään jotain väärennettyä voidetta, niin se voi olla aivan yhtä vaarallista kuin väärennetty lääke. Ja siksi on mielestäni tärkeää, että suojaamme kuluttajia myös asianmukaisella tavalla väärennetyltä kosmetiikalta. Yksi perustelu. Tai yksi ajatus tässä on se, että vastuu täytyy jakaa läpi koko toimitusketjun, ja tämä on varmasti ihan hyvä ajatus, ja tärkeää on, että markkinoita valvotaan asianmukaisella tavalla ja katsoa, ettei lainsäädäntöä voida käyttää väärin väärennysten tuomiseksi markkinoille. Arvoisat naiset ja herrat, haluaisin vielä lopuksi äh, über die aktuelle Gesetzgebung hinausgeht und das sozusagen auch ja yksi asia, joka on myös hyvin ajankohtainen ja jota tulee tarkastella myös taloudellisen kriisin taustaa vasten. Nythän elämme talouskriisiä ja sen takia täytyy ottaa huomioon muun muassa seuraavaa. Ensiksi uskon, että viime vuosien aikana olemme oppineet, että tällainen talouden ja ympäristön vastakkainasettelu ei ole järkevää. Jos ajatellaan tietojamme ilmastonmuutoksen etenemisestä ja sitä, kuinka sitoutuneesti Eurooppa on sitoutunut tai kuinka sitoutuneesti Eurooppa toimii ilmastonmuutosta vastaan. Niin sehän on kokonaisuus, joka menee paljon pidemmälle kuin ainoastaan kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen. Meidän täytyy toimia siten, että pystymme teollista tuotantoa harjoittamaan kestävällä tavalla. Jos puhuisin englantia, niin voisin aivan hyvin sanoa, että meidän täytyy ryhtyä Green Industrial Revolutioniin, mutta koska minä puhun saksaa, niin en voi tätä sanoa näin suoraan poliittisista syistä, mutta tästähän on juuri kyse. Meidän täytyy teollisuustuotantomme saada kokonaan uusille urille. Ja tärkeää on, että teollisuustuotanto toimii mahdollisimman energiatehokkaalla tavalla. Voima- tai resursseja täytyy käyttää mahdollisimman vähän, siis teollisuuden täytyy käyttää mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja ja teollisuustuotanto täytyy järjestää siten, että sen ympäristö vaikutus on mahdollisimman pieni. Ei minun tarvitse tätä edes puolustella ympäristönäkökulmasta, sehän on itsestään selvää, mutta tämä voidaan perustella myös taloudellisiin syin, minkä takia on tärkeää toimia näin juuri nyt. Jos ajatellaan eurooppalaisten toimialojen tulevaisuutta, maailmanmarkkinoilla, niin tulevaisuus on lupaavampi, jos me emme ainoastaan huolehdi siitä, että pystymme tarjoamaan ympäristöteknologioita markkinoille. Tässähän olemme jo hyviä, mutta meidän tulisi edetä vielä yksi askel pidemmälle. Meidän tulisi toimia siten, että ne tuotteet ja teknologiat, joita tuomme markkinoille, ratkaisisivat myös tai olisivat ekologisia myös niitä käytettäessä. Ajatelkaamme vaikkapa rakennusmateriaaleja. Rakennusmateriaalien alalla on valtavat mahdollisuudet. Ajatelkaamme, miten paljon saamme aikaiseksi, jos rakennusmateriaaleista tulisi ekologisia. me pystymme jo nyt uusilla teknologioilla toimimaan siten, että tavallisen asuintalon kulutus on dramaattisesti pienempi kuin aikaisemmin. Mehän pystymme nykyään rakentamaan jopa sellaisia taloja, jotka tuottavat itse oman energiansa tai tuottavat energiaa jopa yli oman tarpeen. Tällaiset energiaälykkäät rakennusmateriaalit voivat olla hyvinkin tulevaisuuden sana. Ajatelkaamme, mitä tämä merkitsee esimerkiksi Kiinassa. Jos Kiinassa pystyttäisiin ratkaisemaan valtaisan energian kulutuksen ongelmat, jos Kiinassa voitaisiin käyttää tällaisia energiatehokkaita rakennusmateriaaleja, niin sillähän olisi valtavat vaikutukset. Muitakin toimialoja on, jotka ovat lupaavia, autoala ja niin edelleen. Eli meillä on paljon, paljonkin mahdollisuuksia ja esimerkiksi juuri autoalalla on itsestään selvää, että tulevaisuuden auton täytyy olla energiapihi ja ympäristöystävällinen kulkuväline. Ja tällaisissa asioissa meillä on hyvät mahdollisuudet. Jos eurooppalainen teollisuus jo nyt ryhtyy ennakkoluulottomasti kehittämään näitä uusia teknologioita, toki siirtymävaihe voi olla hankala, se voi kestää vuosia, mutta jos tästä siirtymäkaudesta selvitään voittajina, niin Euroopan teollisuudella on loistavat menestymisen mahdollisuudet tulevaisuudessa. Euroopasta voi syntyä tulevaisuuden auto. Näitä esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Viime vuonna tein ehdotuksen liittyen toimintasuunnitelmaan – kestävästä teollisuuspolitiikasta. Tämä täydentää laajaa ilmasto- ja ympäristöpakettia, jonka neuvosto ja komissio ovat jo hyväksyneet. Toimintasuunnitelman ytimessä ovat uudet toimintaympäristöt ja edellytykset, joiden avulla eurooppalainen teollisuus voi parantaa tuotantonsa energiatehokkuutta ja ympäristön ystävällisyyttä. Tässä Työssä täytyy myös hyödyntää markkinavoimia. Meidän tulee motivoida kuluttajia, siis kysyntäpuolta, ja tehdä kaikkemme, jotta kysyntää ympäristöystävällisille tuotteille saadaan aikaiseksi. Kuluttajaa pitää tiedottaa näistä asioista, koska ainoastaan hyvin asioista perillä oleva kuluttaja pystyy valitsemaan ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan tuotteen ja tehdä tällaisia harkittuja ostopäätöksiä. Ja tällä tavoin voidaan ohjata kulutusta ja kulutuskäyttäytymistä. Tässä teidän valiokunnallanne on ollut hyvin merkittävä rooli. Huhtikuussa 2005 ekologisen suunnittelun direktiivihän hyväksyttiin ja tämä on yksi esimerkki integroidusta tuotepolitiikasta Euroopassa. Ja tämä direktiivi kattaa kaikki energiaa kuluttavat tuotteet ja se on hyvin merkittävä osa taistelua CO2-päästöjä vastaan. Ja nyt on tehty ehdotus, että tätä direktiiviä laajennettaisiin siten, että se kattaisi kaikki energiaa käyttävät tuotteet. Ja eivät ainoastaan ne, jotka suoraan käyttävät itse energiaa, vaan myös sellaiset tuotteet, jotka välillisesti käyttävät energiaa, rakennusmateriaalit, ikkunat, vaikka mitkä arkipäiväiset tuotteet. Useiden tuotteiden käytöllä on merkitystä energiankulutuksen kannalta, joten tässä mielessä direktiivin soveltamisalaa on tarkoitus laajentaa. Tässä vaiheessa mielestäni on tarkoituksenmukaista keskittyä niihin tuotteisiin, joiden kohdalla voidaan saavuttaa nopeasti myönteisiä tuloksia, mitä tulee energiankulutuksen vähentämiseen ja ympäristön suojeluun. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että keskipitkällä ja pitkällä tähtäimellä voimme ryhtyä parantamaan energiatehokkuuden rinnalla näitä energiakulutusasioita. Ja olen luottavainen siihen, että tämän direktiivin saamme voimaan mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan ryhtyä konkreettisiin toimiin energiatehokkuuden parantamiseksi ja jotta markkinoille saadaan entistä energiatehokkaampia tuotteita tämä asia, jonka mainitsin tässä lopuksi, on siis laajempi poliittinen ohjelma, jota ei saada loppuun tämän komission tai tämän parlamentin virkakaudella, mutta halusin tämän mainita, koska tämän paketin tulisi olla koko toimintamme ohjenuora. Sen tulee ohjata parlamentin työskentelyä seuraavalla vaalikaudella ja myös seuraavan komission toimintaa. Viime vuosien aikana olemme saaneet aikaiseksi hyvin merkittäviä lainsäädäntöehdotuksia ja lainsäädäntöä, ja tämä osoittaa, että olemme valinneet oikean tien. Ja nyt haluaisin vielä pyytää teitä, että älkää kuunnelko kaikkia sora-ääniä. Ja on totta, että vaikka elämme talouskriisiä ja me emme voi, voi toimia siten, että kaikin keinoin edistetään kysyntää. On toki totta, että kulutuskysyntää täytyy pitää yllä, mutta meidän täytyy ohjata tätä kulutuskysyntää siten, että se kohdistuu energiatehokkaisiin ja ympäristöystävällisiin tuotteisiin. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että talouskriisin aikana pidämme huolta siitä, että lyhyen tähtäimen toimenpiteet, jotka tähtäävät taloustilanteen nopeaan paranemiseen, eivät murenna pitkän tähtäimen tavoitteitamme, mitä tulee juuri tähän kestävään teollisuuspolitiikkaan. Kestävä talouspolitiikka tai teollisuuspolitiikka ottaa nämä kaikki ulottuvuudet huomioon. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti todellakin. 40 minuuttia meillä on aikaa keskustelua varten, kysymyksiä ja vastauksia varten. Ja täällä on kymmenen nimeä luettelosta, niin luen nimet ja sitten suljennistan. Joo. Bois, uh, Dagmar Parent, uh, Mr. Adamo, Uh, Christina Klaas, Peter Lise, Gutierrez Cortines, uh, Mr. Kramer, McEwan, Thomas Sulma, Arul Doyle. Is it all? Siinäkö kaikki? Anders Wikman lisää vielä. Kathy Sinnott lisättäkö listaan. Joku muu vielä? Ei. Nyt suljen listan. Eli, kuten on tavallista, annan puheenvuoron jäsenille ensin. Kysymykset ensin ja sen jälkeen komission jäsen saa vastata. John. Well, thank you to, uh... Kiitoksia Günther Verhoikenille tästä kaiken kattavasta katsauksesta, jonka hän antoi tulevasta ajasta jopa vaalien jälkeiseen aikaan ajasta on erittäin hyödyllistä Haluaisin nyt äh, tarttua vain kahteen seikkaan, jonka mainitsitte. Toinen niistä liittyy energiatehokkaisiin rakennuksiin ja muihinkin tuotteisiin ja palveluihin, jotka tähän liittyvät. Olen täysin sama mitä teidän kanssanne siitä, että juuri tähän suuntaan meidän pitäisi mennä. Kysymykseni kuuluu, mitä me tällä hetkellä teemme tämän toteuttamiseksi ei pelkästään lainsäädännön tasolla, vaan myöskin silloin, kun tehdään julkisia hankintoja? Parlamentilla on melkoisen paljon valtaa hankintasopimusten yhteydessä, ei pelkästään sen omien rakennusten ja palveluiden suhteen, joita se hankkii tai ostaa itsellään, vaan myöskin Euroopan investointipankin, Ekon ja muiden suunnalla parlamentin valtuusvalta. Käytämmekö tätä valtaa riittävästi? Ja mikäli emme, pitäisikö tätä hieman parantaa tämän asian tilaa? Toinen seikka liittyy tähän lääkevalmistepakettiin. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä komissaarin kanssa. Haluaisin vain varmistaa, että tässä kaikki toimii saumattomasti eri pääosasten välillä joidenkin asioiden eteenpäin viemiseksi. Otetaanpa esimerkiksi vaikka potilasturvakysymys. Ehkä tämä liittyy myöskin räätyyttäviin terveyskysymyksiin, mutta kun tarkastetaan potilaiden turvallisuutta, niin yksi toimi on lääkeaineiden valvonta. Tähän liittyy potilaiden suojelu ja toisaalta Spidlan toimialaan kuuluvia asioita, väärentyt lääkkeitä esimerkiksi. Ja sitten ehkä meidän pitäisi pohtia myöskin Vasilion toimialaan kuuluvaa seikka, joka liittyy lääkealan ammattilaisiin. Onko komissiossa minkäänlaista tapaa yhdistää nämä asiat saumattomasti toiseensa silloin, kun tarkastellaan potilaiden turvallisuutta? Potilaille tiedottaminen on äärimmäisen tarpeellista. Potilasryhmät ovat tätä peräänkuuluttaneet, mutta potilasryhmät sanovat niin ikään, että he eivät halua mainontaa. Komissaria vaan totesi, oikein totesi, että voidaan tehdä selvä rajanveto mainonnan ja tiedottamisen välille, mutta näiden välillä on harmaa alue, eikä tämä product placement, tuotteiden esittäminen esimerkiksi jonkin ohjelman yhteydessä tuotesijoitteluongelma siissä. Tuotteita saattaa vilahtaa jossakin tekstissä, esimerkiksi jonkin ohjelman yhteydessä tällaisia salaisia viestejä, piiloviestejä, jotka eivät sinänsä ole mainontaa, mutta hipovat sitä kyllä kovin läheltä. Haluaisin vain varmistaa, että tämäkin asia selvennetään. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Dagmar Rotberen, olkaa hyvä. Danke, Kiitoksia puheenjohtaja. Herra komission jäsen, on hienoa, että olette äärimmäisen hyvässä vedossa. Muutama lyhyt huomio, joka liit, jotka liittyvät näihin lääkeaineisiin ja toisaalta myöskin kosmetiikasta haluaisin hieman kommentoida. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että keskustelun linjat ovat hieman yllättäviä, kun tarkastelee jotakin näitä ehdotuksia. Linjaukset ovat yllättäviä. En voi ymmärtää erittäin seikkaa. Silloin kun on kyse lääkkeiden väärentämisestä, tässä on todellakin kyseessä erittäin vaarallinen ongelma. Ja tämä on nyt vasta otettu puheeksi. Ja sitten samaan puhutaan kuitenkin äh, rinnakkaiskaupasta, sen mahdollistamisesta. En voi myöskään ymmärtää, en voi ymmärtää, että jäsenvaltioissa on sellaisia pohdintoja, että tämä saattaa aiheuttaa lisää kustannuksia, terveydenhoitokustannuksia. Mikäli tarkastamme lääkeaineita, joilla voidaan estää esimerkiksi veritulppa, ja sitten potilas saa väärennettyä lääkennettä, lääkettä, saa veritulpan ja kuolee. Niin tämä on kyllä seikka, johon täytyy kyllä kiinnittää huomiota. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on sellaisia toimia käytössä, jotka estävät mahdollisimman pitkälti väärennettyjen lääkkeiden tulemisen markkinoille. Minun täytyy suoraan sanottuna tunnustaa, että poliitikkona minulta odotetaan sitä, että löydetään järkeviä ratkaisuja. Mitä ei näitä välttämättä niinkään odota, vaan me luomme täällä puitteita näiden väärännösten estämiseksi ja muiden tehtäväksi jää löytää näitä älykkäitä ratkaisuja. Eri osapuolet voivat olla tässä mukana tässä työssä kehittämässä näitä ratkaisuja. Mitä väärännöksiin tulee, niin tähän liittyy Tietystikin tämä rasittava keskustelu terveydenhoitomenoista ja rinnakkaiskaupasta ja toisaalta vaikuttavista aineista, kun on puhuttu, niin todennäköisesti niiden suhteen yhä enemmän sekä Euroopan unionin sisällä että myöskin unionin ulkopuolella näiden näitä lääkkeitä voidaan valmistaa ja käydä erittäin kannattavaa kauppaa. Meidän täytyy näiden vaikuttavien aineidenkin että jäljittää hyvissä ajoin. Olisin kiitollinen, mikäli te voisitte sanoa tästä hieman enemmän. Minulla ei ole mitään vastauksia vielä itselläni, sellaisia, jotka voisivat minua saada vakuuttuneeksi, mutta ehkä teillä on parempia ajatuksia kuin minulla. Sitten potilaiden tiedot, potilaat tiedottamisesta. Vuosikymmeniä jo ennen kuin olin parlamentissa jäsenenä, minä pidin tätä asiaa, asiaa erittäin tärkeänä. Patinata ovat, äh, sairaat ovat äh, yhteiskunnan niitä toimijoita, mitä meidän täytyy suojella. Hyvin paljon hyvää tehdään kyllä, mutta tiedottamisessa mättää. Potilaille ei välttämättä anneta riittävästi tietoa sairauden hoidosta. Ja sairauden hoitoon liittyvät seikat ovat niitä tietoja, jotka kuulut myöskin potilaalle. Meidän täytyy myöskin voida varmistaa tämä puoli ja tehdä selväksi se, että tiedottamista ei pidä toteuttaa pelkästään lääkkeiden suhteen, vaan myöskin silloin, kun joku kärsii vakavasta sairaalasta ja lääke aiheuttaa sivuvaikutuksia, niin hän saada tietoa, miten näitä sivuvaikutuksia voidaan lieventää. Ja mitä mahdollisuuksia on esimerkiksi vähentää mielenterveyteen liittyviä seuraamuksia. Ilman, että menee jollekin amerikkalaiselle verkkosivulle, täytyy tätä tietoa saada. Lisätietoa voi saada vaikeistakin sairauksista netin kautta. Minä itse pystyn suhteellisen hyvin löytämään tietoa netistä, koska olin suhteellisen älykäs ihminen, mutta meidän täytyy demokratiakin nimessä varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus saada tietoa, ei pelkästään netistä. Ja silläkin kun on kyse halpaversioista, niin silloinkin tiedottamisen täytyy olla kunnossa. Viimeinen lyhyt pohdinta vielä, herra komissaari, puolesta kosmetisista aineista. Olen todellakin kiitollinen siitä yhteistyöstä, jota on toteutettu eri pääosastojen välillä. Olemme aina peräänkuuluttaneetkin sitä, ja kun nanoteknologiasta on kyse, meidän täytyy todellakin pohtia ja tarkastaa, mitä ongelmia tähän liittyy minä ymmärsin oikein hyvin, mitä te sanoitte, enkä todellakaan halua, että Euroopan parlamentti saa, tulee sellaisen huuton, että se vastustaisi tekniikkaa tai edistystä. En todellakaan halua tällaista mainetta. Tietämys, joka liittyy teknologian ja nanoteknologiaan, täytyy saada paremmalle tolalle. Mutta kun me keskustelemme asioista, joista tiedämme vähemmän, mikropartikkeleista, kaikkein pienimmistä partikkeleista, joita esimerkiksi päätyy lasten iholle. Silloin varovaisuusperiaatteen täytyy astua peliin. Tiedän, että varovaisuusperiaate on teillekin erittäin tärkeä asia. Siksi olenkin vakuuttunut siitä, että yhteistuumin sekä tällaisen teknologian ilmoittamisen suhteen että lupamenettelyidenkin suhteen kyllä saamme aikaan hyviä ratkaisuja. Tänään iltapäivällä, kuten aivan oikein totesitte, käytiin kolmikantaneuvottelut asiasta. Emme tietystikään ole kaikista asioista yhtä mieltä, ei edes parlamentin ja komission välillä, mutta olen varma, että tästä kyllä löytyy vielä hyvä kompromissi. Thank you very much. Kiitoksia kovasti todellakin, herra Alamu. Mr. President. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että hän on tänne tullut tänään. Lääkkeiden väärennösmietinnön mietin esittelen haluaisin keskittyä siihen aiheeseen ja ennen kuin esitän kysymykseni, haluaisin todeta teille, että väärennykset merkitsevät 44 miljardia euroa alalle. Meidän täytyy päästä tästä eteenpäin, tein tarkistuksia, mutta kollegatkin eivät tarttu mietin. Haluaisin kysyä, mikä on väärennetty lääke? Komissio tarkoituksellisesti ottanut määritelmän pois sen perusteella, että se rajoittaisi direktiivin soveltamisalaa. Minä uskon, että päinvastoin, jos määritelmä olisi mukana, niin voisimme toimia tiukemmin rikollisia vastaan, koska väärentäminen on rikollista toimintaa. Siinä on myös mahdollisuus kannustaa kansainvälistä yhteistyötä. tietäisimme tarkalleen, mitä olemme ajamassa takaa. Jos ajatellaan kansainvälisiä, kansainvälistä yhteistyötahoa, impact-ryhmää, se tarjoaa hyvän määritelmän myös kansainvälisesti. Sitten direktiivin soveltamisalasta. Mitä me tarkoitamme lääkinnällisenä tuotteena, laitteena? sanotaan, että se on lääketieteellinen aine tai lopputuote, entäpä sitten näyteaineet? Tai jos ottaa koko pillerin eikä pelkästään vaikuttava ainetta, ainetta. Mietin myös, että soveltamisala laajennettaisiin direktiivin osalta, että kattaisi myös vasta-aineet, vastalääkkeet. Jotkut lääkkeet ovat yhdessä valtiossa lääkemääräyksen alaisia, jo kaikkialla eivät kuitenkaan. Meidän täytyy huomioida kaikki lääkkeet. Internetmyynti sitten, se on Trojan hevonen väärentyille lääkkeille lailliseen tuo, ketjuun. Me tiedämme, että siellä on suurin lähde väärentyille lääkkeille. Ja ne ovat kuitenkin ehdotuksen ulkopuolella. Meidän täytyy löytää keinon säännellä tämän tyyppistä kauppaa, vaikkakin tiedämme, ettei se mikään helppo homma ole, koska vähittäismyyjän kautta maailmaan. Sitten jos ajatellaan jatkoa, meidän täytyy mainita myös sarjanumerot, mutta meidän täytyy myös turvallisuuskysymyksen miettiä. Se on ainoa keino väärennyksiä käsitellä turvallisesti. Järjestelmät harjoittaa yhteistyötä. Rikolliset eivät nimittäin tunne rajoja. Meidän täytyy jokaisella antaa oma roolinsa myös noudattaa hyviä käytänteitä. Siksi me tarvitsemme tiukemmat järjestelmät. Olen samaa mieltä kanssa siinä, että kaikkien toimijoiden pitäisi kantaa vastuu. Valmistajat, teollisuus, vähittäiskauppa, tukku ja niin edelleen. Sitten viimeisenä, mutta vähimpänä, tässä avainmenestyksen on se, että me lisäämme tietoisuutta. Mitä me täällä teemme on ennen Kaikkia potilaan ja kuluttajan hyväksyttävää työtä. Siksi meidän täytyy ottaa huomioon kaksi elementtiä. Potilasturvallisuus, taata se, että kustannus ei siirry, siirry kuluttajille. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti todellakin. Sitten ensimmäisen kerroksen viimeisenä Krista Klaas, olkaa hyvä. Ja, danke schön, Herr Kommissar. Hier. Eine Anmerkung zum... Kiitos. Haluaisin ottaa kantaa tähän lääkeainepakettiin. Tiedotus ja mainonta, nämä rajat ovat häilyviä. Ja haluaisin esittää kysymyksen, onhan olemassa erityisammattijulkaisuja, vaikkapa apteekki tai tällaisia erityislehtiä, apteekkilehtiä tai sitten lääkäreiden ammattilehtiä. Ja, ja miten tämä rajanveto tehdään, kuka antaa tietoa kenellekin. Joten tässä olisi syytä nyt hyvin huolellisesti miettiä, mitkä standardit otetaan käyttöön ja miten saadaan aikaan luotettavaa tietoa. Ja halusin itse asiassa käyttää puheenvuoron eko suunnitteludirektiivistä. Sanoitte, että haluatte laajentaa direktiivin soveltamin, soveltamisalaa. Ja tässä me olemme tänä aamunakin aihetta sivunneet ja olemme keskustelleet asiasta ja äänestäneet. Ja me olemme päättäneet antaa komissiolle tässä vapaat kädet, mutta minä en olisi aivan tätä mieltä. Meidän tulisi miettiä, mitä vaatimuksia yksittäisillä tuotteilla on. Ei näitä voida niputtaa. Kaikkia tuotteita pitää arvioida yksilöllisesti ja kohdistaa niihin sitten tarkoituksenmukaista lainsäädäntöä, joten en usko, että tässä nyt soveltamisalaa voidaan laajentaa noin vain kattamaan kaiken maailman tuotteet. Ja tässä haluaisin myös kyllä muistuttaa, että parlamentti haluaa kyllä keskustella ihan yksittäisistäkin tuotteista. Ja tärkeää on, että saadaan aikaan myös tehokasta toimintaa. Meidän täytyy miettiä, missä aikataulussa tuotteet tulevat tai lähtevät markkinoille Eli ei tämä tuotteiden uusiminen markkinoilla välttämättä tapahdu niin nopeasti, joten tästä kyllä täytyy keskustella vielä hyvinkin tapauskohtaisesti. Kiitoksia komission jäsen. Eh, Herr Bois, ehm, ich verweise eh, Kiitos. Niin, herra Bois, tehän eh, tässä komission tiedonannossa mainitaan vihreät hankinnat, green procurement, ja Tähän hän liittyy jo tehtyjä toimenpideehdotuksia ja niitä on jo näillä tiimoilla hyvin paljon. Ja tärkeää on, että julkiset hankinnat voitaisiin optimoida siten, että niissä suosittaisiin ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita. Ja tähän liittyen sanoisin vielä, että meillä on yksi asia juuri käsittelyssä, olet ehkä lukeneetkin tästä, nimittäin me olemme hyvin huolissamme hyötyajoneuvosektorista Euroopassa. Se on täysin romahtanut nyt talouskriisin takia ja normaalisti tuotetaan 40 000 hyötyajoneuvoa Euroopassa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa 40 000 uutta työmahdollisuutta ja nyt joulukuussa hyötyajoneuvo valmistajat tuottivat vain 600 autoa joten tämä tuotanto oli todella romahtanut. Tässä on paljon työpaikkoja pelissä ja yksi mahdollisuus kysynnän elvyttämiseen olisi se, että jäsenmaat elvytysohjelmissaan sisällyttäisivät niihin hyötyajoneuvojen hankinnan. Julkisiin palveluihin voitaisiin ostaa uusia hyötyajoneuvoja ja tässä hankintamenettelyssä pitäisi ottaa huomioon nämä ympäristö- ja energiaulottuvuudet. No tästä voin antaa mielelläni lisätietoja. Mitä tulee komission politiikan johdonmukaisuuteen, niin tähän voin vastata vain sen verran, että kollegiaalisuus periaate, siis komissiohan toimii kollegiona, niin tämä varmistaa sen, että politiikka ei ole ristiriitaista. Ja juuri tässä lääkeainepaketissa olemme kuunnelleet hyvin monenlaisia tahoja ja nyt täytyy katsoa, miten komission puheenjohtaja sitten jakaa nämä vastuualueet komissiossa, tullaanko niitä muuttamaan. Tästä minä en tiedä mitään, eikä se ole nyt, nyt niin asian tai ajanmukaista, ajankohtaista. Ja vain oman kokemukseni perusteella voin sanoa sen, minullahan on jo kymmenisen vuotta komissaarikokemusta, niin minä kyllä voin vakuuttaa teille, että olemme riittävässä määrin varmistaneet sen, että kun tällaista toimenpidepakettia valmistellaan, niin kyllä me kuuntelemme kaikkia erilaisia näkökantoja. Tässä otettiin esille potilaille tiedottaminen. Tämähän on hyvin tärkeä osa tätä pakettia. Rova Klaskin tästä mainitsi. Ja tähän antaisin yhden esimerkin. Kun tämä paketti ensi kerran esiteltiin komissiolle, niin tuolloin suuri saksalainen, ellei peräti eurooppalainen lehti julkaisi laajan haastattelun eräästä lääketieteen professorista ja aiheena oli se, että voitaisiinko tällainen, tällaista rokotetta käyttää kohdunkaulan syövän hoitoon. Ja pitäisikö kohdunkaulan syövän rokote sallia markkinoille vai ei? Ja hyvin painokkain sanoin lääketieteen professori suositteli rokotteen käyttöönottoa. Ja minä en en osaa, tai en sano siitä mitään, että minkälainen suhde tällä professorilla oli lääketeollisuuteen. Ja tämä artikkeli julkaistiin siis täysin erillisenä meidän lainsäädäntöehdotuksistamme. Ja emmehän me voi ottaa kantaa tällaisiin asioihin. Tämä oli täysin lehden toimituksellinen päätös. Kaikissa julkaisuissahan on neljä osaa, joissa on hyvin vaikea vetää rajaa tiedotuksen ja mainonnan välillä. Matka, matkailujutut, autojutut, lääkeainejutut. Eli tällaisilla, kun tällaisia juttuja kirjoitetaan, niin on aika vaikea vetää rajaa tiedottamisen ja mainonnan välille. Ja sen takia olisi tärkeää, että tähän toimintaan laadittaisiin jonkinlaiset säännöt ja suuntaviivat. Tässä täytyy tietysti myös, myös viestimien olla mukana. Ei lääketeollisuus aina ole se paha poika tässä, vaan muutkin, muillakin toimijoilla on omat intressinsä. Me emme kaikkea voi lainsäädäntötyöllämme saavuttaa, ja esimerkiksi juuri tämä tuotesijoittelu, jos kyse on reseptilääkkeistä, niin kyllähän me sen voimme estää, mutta emme me voi kaikkeen puuttua. Harmaita alueita aina on ja niiden kohdalla täytyy sitten vain vedota median ja lääketeollisuuden etiikkaan ja eettisyyteen, mutta ei tätä voida aukottomasti säädellä. Minä voin vain toivoa että tänä päivänä kaikki julkaisut, jotka ovat ennen kaikkea terveys- ja sairaanhoitoalan julkaisuja, muun muassa ammattilehtiä, tai sitten esimerkiksi tällaiset apteekkilehdet, joita esimerkiksi Saksassa jaetaan ilmaiseksi kaikissa apteekeissa, niiden levikki on miljoonia, niin onhan selvää, että että tällaisten julkaisujen sisällöllä on merkitystä ja kyllä tällaisten julkaisujen rajanvetoa tarkkaillaan hyvin huolellisesti, että onko kyse tiedottamisesta vai mainonnasta, mutta on selvää, että harmaita alueita jää jäljelle ja siksi pitää laatia selkeät säännöt, suuntaviivat ja tietysti valvoa alaa. Rova Roth Berend, kiitos kohteliaisuudestanne. Äh, minun Kiitos siitä, että sanoitte, että minä olen tehnyt työni hyvin. Ja on totta, että talouskriisiin täytyy puuttua kovalla kädellä ja meidän täytyy toimia hyvin aktiivisesti. Eli tosiaan 80 prosenttia vaikuttavista aineista, lääkeaineista, valmistetaan Euroopan ulkopuolella nykyään. Eli hyvin suuri osa vaikuttavista aineista tuodaan Eurooppaan. Ja tätä taustaa vasten valvonta on aivan ensisijaista. Kuitenkin päävastuu on valmistajilla. Sitä tässäkin korostetaan, eli valmistajan täytyy toimia vastuullisesti, että vaikuttavat aineet eivät ole myrkyllisiä tai muuten vaarallisia, mutta jos jotakin hyviä ehdotuksia ilmenee, niin niitä otetaan tietysti kiitollisuudella vastaan. No, mitä nanoteknologiaan tulee, niin ymmärsin kyllä viestinne, kiitos siitä. Ja mehän tapaamme Strasbourgissa ja keskustelemme tästä aiheesta. No, joka tapauksessa tämän päivän keskustelu valaa minun uskoa. Minä uskon, että varsin nopeasti pääsemme lopulliseen ratkaisuun. Mitä nanoteknologian periaatteisiin tulee, niin siitä olen kyllä kanssanne täysin samaa mieltä. Sitten herra Adamu on aivan oikein se, mitä sanoitte. Että hän toteaisin vain seuraavaa. Minu, monesti nämä nettiapteekit ovat olleet keskustelussa esillä. Ja muistuttaisin vielä, että nettiapteekkeihin pätevät täysin samat säännöt kuin tuohon vastapäisen aukion apteekkiin. Ne aivan samat säännöt pätevät nettiapteekeille kuin muillekin apteekeille. Nettiapteekeissakin pitää vaatia reseptiä, jos kyse on reseptilääkkeestä, ja nettiapteekissakin pitää toimia farmaseuttia ja niin edelleen. Ei tämä mikään takaovi lääkeväärännyksille ole. Lääkeväärännykset ovat pikemminkin valvonnan tai puutteellisen valvonnan seuraus. Meidän täytyy olla realisteja me tiedämme kyllä, että on olemassa erityyppisiä lääkkeitä, tällaisia lifestyle-lääkkeitä muun muassa, jotka ovat hyvin kalliita ja reseptilääkkeitä ja on ilmeistä, että niitä liikkuu äh, netissä ja niitä voidaan hankkia jopa ilman, ilman äh, reseptiä. Mutta tässä kyllä jäsenmailla on velvoite hoitaa valvontansa asianmukaisella tavalla. Ja jos jonkinlainen lainsäädännöllinen aukko tässä ilmenee, jos ajatellaan, että joku tekijä avaisi oven lääkeväärennösten jakelulle, niin kyllä siihen puututaan heti. Mutta minä korostan kuitenkin sitä, että, että nettiapteekit eivät ole tässä mitenkään eri asemassa ja valvonta on ensisijaista. No, mainonnasta jo puhuinkin ja yhden kielellisen virheen tässä korjaisin. Kyse ei ole siitä, että en ähm, direktiivin soveltamisalan laajentamisessa tähtää siihen, että ekosuunnitteludirektiivin soveltamisala laajennettaisiin aivan silmittömästi tai valtavasti. Tässä käytin ehkä väärää adjektiivia, mutta tarkoitus on, että se kohdennetaan uusillekin aloille. Meillä on tällä hetkellä direktiivi olemassa sellaisille tavaroille, jotka jo käyttävät energiaa, koti, talouskoneet esimerkiksi, se on aivan ilmiselvää. Ja nyt pohdimme sitä, että pitäisikö direktiivin soveltamisalaa laajentaa sellaisiin tavaroihin, jotka kun niitä käytetään, vaikuttavat osaltaan energian käyttöön, eli tällaisiin soveltamisalaa laajennettaisiin. Olemme keskustelleet jo siitä, että pitäisikö tässä nyt ikään kuin mennä energiatehokkuuden ulkopuolelle ja tarkastella resurssien säästäväistä käyttöä ylipäätään. Pitäisikö tämä ottaa tarkastelun pohjaksi, mutta Ensiksi meidän tulisi huolellisesti perehtyä siihen, mitä komissio on nyt ehdottanut ja edetä todella askel askeleelta, joten älkää nyt olko huolissanne. Emme me emme mitenkään, mitenkään silmittömästi laajenna tätä soveltamisalaa jokaiseen mahdolliseen ilman suuntaan. Ehkä minä su- sorruin tässä politiikolle, politiikolle tyypilliseen liioitteluun, mutta kyllä tämä homma ihan hanskassa pysyy. Yeah, thank you. Second round. Uh... Sitten seuraava kierros. Peter Liese, ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle. Haluaisin puhua tästä rajanvedosta varvon mainonnan ja tietämisen välillä, kun on kyse reseptilääkkeestä. Ei tämä ole niin yksinkertainen asia, niin kuin Krista Grass ja John Bowies totesivat, kyse ei ole pelkästään tästä toimituksellisesta puolesta, vaan silloin kun internetissä julkaistaan asiakirjoja. Ne ovat ehkä eri muodossa kuin komission ehdotus äh, peräänkuuluttaa, joten tässä jää kyllä tällainen harmaa alue. Tirtominen, joka tämän komissioehdotuksen valossa mahdollista, ei ole val- mainontaa. Me olemme kuitenkin yhteispäätösmenettelyssä mukana. Jotkut kollegoista sanovat, että osa tästä tiedottamisesta on sellaista, jonka komissio haluaisi vapauttaa, mutta sitä kuitenkin voidaan pitää mainonta, mainontana. Ja minun mielestäni yhteispäätösmenettelyssä lopputuloksena pitäisi olla sen, että me voimme olla mukana te- tekemästä rajanvetoa. Niin, että voimme hyvällä omatulla sanoa, että nyt ei ole kyse siitä, että mainontakieltoa ryhdyttäisiin löyhentämään, vaan kyse on todellakin tiedottamisesta. Komission ehdotus ei tässä suhteessa ole vielä riittävän hyvä. Tämä on tullut selväksi myöskin siten, sitä kautta, että komission terveysasioita hoitava komissaari on tehnyt vielä tarkempia ehdotuksia tässä suhteessa. Toinen seikka tässä yhteydessä. Jo edellisessä parlamentissa keskusteltiin aiheesta ja tein ehdotuksen, joka liittyi posi, potilais, potilasjärjestöihin ja potilaiden hakea sieltä apua. Ja realistisesti katsottuna potilasjärjestöjen edustajat jotkut tietävät sairauksista hyvinkin paljon ja voivat myöskin varoittaa lääkkeiden vaarallista. He tietävät enemmän näistä lääkkeistä usein kuin keskivertokoulutuksen saanut lääkäri. He tietävät myöskin sairauksista enemmän usein. Ja tässä täytyy vastata sen kysymykseen. Kun on kyse potilasryhmistä, potilasjärjestöistä, mikäli heitä kohdan samalla tavalla kuin lääkäreitä ja annetaan vielä enemmän tietoa kuin suurelle yleisölle, niin miten vältymme sitten siltä, että ei tässä tule ongelmia. Jotkut potilasryhmät tai potilas järjestöt toimivat tässä ikään kuin lääketeollisuuden äänitorvina. Mitkä järjestöt todella edustavat potilaita? Tämä on vaikea kysymys. Tehän tiedätte, kuinka innokkaasti lääketeollisuus pyrkii vaikuttamaan. Ja monissa tilaisuuksissa tämän huomioon kyllä lääketeollisuuden näkemystä, ei niinkään potilasjärjestön näkemyksiä aina. Miten varmistetaan puolueiden rahoitus puolueettomille potilasjärjestöille? Tämäkin lainsäädännön puitteissa tätä pitää pohtia. Tässä meidän täytyy parmitella mukana. Tämä on yleisesti ottaen erittäin tärkeä kysymys nimittäin. Viimeinen kommenttini. Te aivan oikein viittasitte siihen, että täytyy aina perustella, miksi jotain tietoa ei anneta. Olemme kaikki sillä kannalla, että yleensä pakkauksissa ei ole sellaista tietoa, joka on yksinkertaisesti ymmärtävissä. Sitten on tämä nämä pakkausmerkintöjä koskevat säännöt, lisäsäännöt, lisätiedot tässä pakkauksen sisällä olevassa asiakirjassa paperissa pitää olla mukana lisätietoa. Miksi emme tekisi yleistä sääntöä, että silloin kun on kyse lääkkeistä, lääkkeitä voi antaa ainoastaan mikäli on helposti ymmärrettävä käännös saatavilla, jonka perusteella potilas tietää mistä on kyse. Tämä auttaisi potilaita, vaikka se vähän ehkä teollisuutta. Haluaisin ehkä kuulla yleisen kommenttinne tähän ehdotukseen. Thank you very much indeed, uh, Linda McCaven. Kiitoksia todella kovasti, Rouva McCaven. Kiitoksia. Ennen kuin puhun lääkeaineista, viittaa siihen, mitä Joe Bowes totesi, mitä te totesitte, se mitä komissio tekee vihreän teeman parissa. Ehkä se voisi enemmänkin tehdä, ehkä voisimme tätä yhteen, että nähtäisiin myös maalikkojen parissa, mitä komission jäsenet tekevät, Dimas McCreevy ja te, ja sitten kytkettäisiin se tähän taantumaan. Miten nämä voitaisiin kytkiä yhteen, niin että keskivertoihminenkin näkisi nämä kytkökset. Paljon on tekeillä, mutta olisi hyvä nähdä ne kaikki yhdessä. Olen kovasti kiitollinen siitä, mitä direktiivistä totesi, että se on erittäin tärkeää säädöstoimintaa. Ja siinä voidaan saada aikaan muutoksia, auttaa ihmisiä myös leikkaamaan energiamenojaan ja jalanjälkeen. Lääkehainepaketista. Minä teen työtä lääkivalvonnan parissa. En väitä, että sitä yksityiskohtaisemmin vielä tunnen. Ymmärrän hyvin, että sitä ei täällä käsitellä enää tässä parlamentissa ja seuraavan parlamentin tehtäväksi. Kuitenkin maalikkona sitten sen yhden kysymyksen, kun komission jäsen toteaa, että hän haluaa saada uuden osan avaintiedoista tähän äh, tietoihin yhteenvedon haittavaikutuksesta muun muassa. Mikä se tarkoituksena osa alasto ei juurikaan tykkää tästä ajatuksesta. Maalikkona mielestäni on aika hankalaa kun saa lääkevalmisesta tietoja, niin saa oikeastaan polkumyyntiä tiedoista. Mitä tahansa voi tapahtua, se mainitaan. Se menee pieleen, tämä menee pieleen, jos näin teet, tapahtuu näin. Mutta ei mitenkään todennäköisyyttä kerrota. Jos sitä haittavaikutuksia syntyy, minun kannattaa hyödyllistä tietää, että minun haittavaikutus on hyvin tavallinen, että 30 prosentilla tätä lääkettä ottaneella on tällaisia vaikutuksia. En voi erottaa sitä näistä tusinasta muista tiedoista. Se on, siinä tavallaan menee hukkaan tietoa, kun sitä on niin paljon. Tässä ei ole enää tähdellistä ihmisten kannalta. Miten voimme estää tämän näillä, näissä tiedoissa lääkepakkauksissa? Jos komission jäsen aikoo siihen jotenkin puuttua, tässä tavallaan yritetään kaihtaa vastuuta ja sysätään se tavallisten ihmisten harteille. Sitten potilasturvallisuudesta käytiin pitkä keskustelu Fionan kanssa. Ihmiset ovat esitelleet myös ajatuksen siitä, että neutraali kolmasosapuoli puoli kertoisi tietoja lääkkeistä, eivätkä alan ihmiset. On tällainen harmaa alue, on tämmöistä neutraalia tietoa yritykseltä annettu jollekin lehdelle. Niin esitettiin ajatus, kolmannesta osapuolesta, joka antaisi tosiasia tietoa lääkkeistä, hoidoista eri sairauksiin ilman, että mitään omaa lehmää ajassa rahoituksen kannalta. Mitä mieltä tästä olette? Voitaisiinko tämä harmaa alue kattaa tällä tavalla? Kiitoksia kovasti todellakin, herra Kramer. Kiitoksia puheenjohtaja niin nopeasti kuin vaan mahdollista. Haluan esittää vain kaksi kysymystä, jotka liittyvät lääkeainepaketteihin ja potilastiirtämiseen. Viime viikolla totesinkin jo, että niillä on siellä mielikuva kaiken kaikkiaan, että komission ehdotus vie meitä tässä kyllä eteenpäin parempaan suuntaan, koska tiedottamisen suhteen tehdään selkeä rajanveto tiedottamisen ja mainon välillä, sillä että kieltä pysyy voimassa. Lyhyesti viittasin siihen, mitä Peter Liise totesi. Ei tässä pidä elätellä mitään illuusioita. Tiettyjä harmata vyöhykkeitä saattaa olla ja tietämisen välillä ja lainsäädäntömenettelyssä. Tällaista ei voida jättää koskaan huomiota. Joskus näitä harmata alueita jää, siltä ei voida välttyä. Rajavedo ei pidä vetää niin tiukaksi, että tiedottaminenkin vaikeutuu. Komission ehdotukseen konkreettinen kysymys, joka liittyy yhteiseen aspektiin, johon mielelläni puuttuisin. Haluaisin kuulla erästä asiasta. Öö, tässä on kielto, joka liittyy lääkeaineisiin. Öö, potilaiden, potilaiden mahdollisuuteen arvioida lääkkeitä ja niiden vaikutuksen. Ja lääkkeiden vertailun kielto silloin, kun lääke, lääkäri antaa lääkettä potilaalle. Miten järkevä tällainen kielto on? Eikö silloin parantaisi mahdollisuutta potilaankin tehdä vertailuja lääkkeiden välillä ja silloin poti, potilaalle ei välttämättä olisi mahdollisuutta tehdä vertailuja ja sen perusteella sitten itse päättää tehdä johtopäätöksiä. Ja kohta päätänkin puheenvuoron. Olen tässä samalta Rova rotperitin kanssa, kun hän sanoo, että me käymme keskustelua lääke emmekä niinkään rinnakkaiskaupasta. Ei sitä niinkään ole kyse. Uskon kuitenkin, että meidän täytyy varoa erästä asiaa. Silloin kun ryhdytämme toimenpiteisiin, lainsäädäntöön, niin todellakin pystymme koordinoidusti taistelemaan lääkeväärennyksiä vastaan niin, että ei samalla puututa tällaiseen haluttuun rinnakkaiskauppaan. Tämän, sanon tämän siksi näin painokkain sanakäänneen, että kun katson vasemmalle, niin siellä on lääkealan edustajia, jotka täällä mielellään haluaisivat sellaista, sellaista sääntelyä, joka estäisi tällaisen rinnakkaiskaupan. Siksi on niin tärkeää, että meidän täytyy varmistaa, että toimemme ovat kohdennettuja ja osuvat oikeaan kohteeseen ja johtavan niihin tuloksiin, joita halutaan. Sitten lopuksi vielä WHO terveysjärjestö on tehnyt julkaisun, jonka mukaan 50 prosenttia väärentyistä lääkkeistä, jotka liikkuvat markkinoilla, tulevat internetkaupan kautta markkinoille. Uskotteko tätä komission ehdotus, joka nyt on tehty, on riittävä tässä suhteessa, että voidaan estää väärennettyjen lääkkeiden pääsy tätä kautta markkinoille? Pystytäänkö täten tyrehdyttämään väärättyjen lääkkeiden internetkauppa. Todellakin kovasti kiitoksia. Sitten kierro, tämän kierroksen viimeisenä, kun tiedes, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Me alegro mucho. Kiitoksia. Kovasti haluaisin kiittää komission jäsentä, koska viime vuonna, kaksi vuotta sitten, Sartori ja minä saimme päätöslauselma, joka liittyy niihin aineisiin, jo, ja puutteeseen valvonnan osalta. Hyvä, että komissio on esittänyt tämän ajatuksen, että voidaan myös vaikuttavia aineita valvoa. Rouva Sartori ei ole paikalla, mutta komissio sen on. Hyvä, niin. Kaksi murhetta olisi minulla. Ensinnäkin, vaikka on selvää, että Haluaisin kysyä ensin, miten voidaan välttää sellainen ongelma, joka nyt on olemassa. En tiedä, miten kuvailisin sitä, onko se konflikti tai jakelussa puutteita, en tiedä. Nimittäin, että koska on etunäkökohtia mukana markkinoilla yhdistyneessä kuninkaassa kunnassa on nähty, että kaikki lääkkeitä vain ei ole tarjolla. Call for, Anteeksi, pyytäisin hiukkasen hiljaisuutta, jos mahdollista. Saa hiljaisuutta. Liian melu, meluisaa. Jatkakaapa, olkaa hyvä. Toinen teema. Miten komission jäsenet suurelta osin haluavat lääkevalmisteiden markkinointia ruveta vapauttamaan, kun kuitenkin itse asiassa ne ovat kaikkein tärkeimpiä asioita, kun ajatellaan tiedottamista vanhuksille esimerkiksi. Miten tämä voidaan saattaa yhteen sen kanssa, että jotkut tuotteet, joita voi myydä, esimerkiksi parasetamolia ilman lääkemääräystä, mutta sitten toisaalta jotkut eivät pääse sydänleikkaukseen. Miten tämä voidaan saattaa yhteen? Vanhukset tarvitsevat tietoa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nun, äh, Kiitos, herra Liise. Kiitos kommenteistanne. Hyvä, että mä täsmensitte kantaa, että tämä on, tai kuulostaa paremmalta kuin se, minkä olen lukenut tässä. Kantamme selvästi lähenevät toisiaan. Mainitsitte potilasjärjestöt, että ne olisivat lääketeollisuuden äänitorvia. Ja jos tällaista ilmenee, niin ei tällaisia järjestöjä kyllä kutsuta tähän keskusteluun, se on varma. Mitä tulee pakkausselosteisiin, niin minä lähden siitä, että tiedot, joita lääkeaineen valmistaja haluaa julkaista ja tietysti ne, jotka pitää lakisääteisesti julkaista, löytyvät pakkausselosteesta, mutta niiden pitäisi olla äh, helposti luettavia. Ja me olemme ehdotuksessamme pyrkineet parantamaan pakkausselosteiden luettavuutta – koska kyllä minäkin olen lukenut pakkausselostetta ymmärtämättä siitä sanaakaan. Se on, oli kirjoitettu hienolla saksan kielellä, kun minä viimeksi otin, otin lääkettä, enkä ymmärtänyt sitä mitään, mutta sitten minulla on toinenkin esimerkki hyvästä pakkausselosteesta. Ja tällaisia esimerkkejä on ja niitä pitäisi edistää, mutta tietysti lainsäädännölliset raamit tätä rajoittavat. Ja pakkausselosteiden ymmärrettävyys on asia, johon, johon lääkeaineiden luvavaraisuudesta vastaavat tahot joutuvat ottamaan kantaa. Sitten Rova McKeven, minä toimin siten, että saatte lisätietoja tästä Green Procurement-hankkeesta, mitä me olemme saavuttaneet ja mitä aiomme vielä tehdä. Saatte nämä tiedot vielä tällä viikolla. Mitä tulee lääketurvatoimintaan, niin siihen haluaisin sanoa seuraavaa. Kyse ei tässä ole niistä riskeistä, jotka ovat jo tiedossamme. Lääketurvatoiminnan idea on juuri se, että perustamme sellaisen järjestelmän, jolla pyritään nopeasti reagoimaan uusiin riskeihin. Ne riskit, jotka ovat jo tunnettuja, niin niistä huolehditaan sitten lääkeaineiden lupamenettelyn piirissä. Tietyin edellytyksiin tietyt lääkkeet päästä, pääsevät markkinoille ja niin edelleen. Ja tässä työssä käytetään tieteellisiä perusteita ja niin edelleen. Lääkkeiden riskit ja jopa vaaralliset sivuvaikutukset täytyy olla hyvin tiedossa ja niitä jatkuvasti valvotaan ja tarkkaillaan. Ja on tärkeää, että tällaisia kiistanalaisia lääkkeitä käytetään vain tiettyihin erityissairauksiin. Ja kaikkien tiedon pitää olla asianosaisten saatavilla, ja tämä on jo varmistettu, ei siinä mitään, mutta lääketurvatoiminta liittyy nimenomaan sellaisiin riskeihin, joita emme vielä tunne koska mehän Tiedämme kaikki hyvin traagisista tapauksista, joissa riskit ovat ilmenneet liian myöhään. Vasta siinä vaiheessa, kun lääke on jo ollut markkinoilla jonkin aikaa. Ja lääketurvatoiminnan tarkoituksena on nimenomaan välittää tietoa niistä riskeistä, jotka eivät ole vielä tiedossamme, jotka, jotka ilmenevät jossain paikassa ja sitten ne pitää saada levitettyä nopeasti kaikkialle. Ja ja tiedon välityksen pitää olla erittäin nopeaa uusien riskien ilmentyessä, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin välittömästi. Mitä tulee mahdollisuuteen käyttää jonkinlaista riippumatonta kolmatta tahoa potilaille tiedottamisessa. No tähän täytyy vielä perehtyä tarkemmin. Ja tässä Täytyy pitää mielessä se, että kun tässä nyt lääkeaineen valmistajalle annetaan tietoa tai lupa välittää tätä tietoa ammattijulkaisuihin ja niin edelleen, niin, niin tässä voidaan myös periä tällaisesta toiminnasta maksu. Tällä on taloudellista merkitystä. Jos joku suuri lääkeainevalmistaja julkaisee tietoa jossakin ammattilehdessä, niin joko sitten tästä tehdään tavanomainen artikkeli journalistisin perustein ja silloin se on sitten meidän valvontamme piirissä. Ja jos sitten kyse on maksetusta ilmoituksesta jossakin julkaisussa, niin silloinhan lääkeainevalmistajan täytyy siitä maksaa. Eihän, eiväthän lehdet tällaista ilmaiseksi tee. Ja tässä minun täytyy tätä riippumatonta kolmannen henkilön ehdotusta vielä pohtia. Ja tässä täytyy pitää mielessä myös se, että kyse on ennalta tapahtuvasta valvonnasta. Eli tiedot pitää tarkistaa jo ennen kuin ne julkaistaan. Ja en tiedä, missä vaiheessa prosessiasta tällainen riippumaton kolmas taho olisi so- hyvä toimia. Herra Kremer, en valitettavasti voi ensimmäiseen kysymykseen valitettavasti vastata. Minulla ei ole tätä tekstiä edessäni ja varmaankin sopii, että vastaamme tähän kirjallisesti. Jos tekstiin täytyy tähän kohtaan vielä lisätä selkeyttä, niin se varmasti onnistuu. Mainitsitte vielä kerran nettikaupan. Ja Tästä vielä sen verran, että jos nyt joku eurooppalainen on suoraan sanottuna niin tyhmä, että ostaa nigerialaisesta nettikaupasta lääkkeitä, niin eihän häntä sitten voi enää kukaan auttaa. Ainoa mitä voimme tehdä on se, että tiedotamme kansalaisille, että no älkää nyt ostako nettikaupoista lääkkeitä Euroopan unionin ulkopuolelta, koska emmehän me voi mitenkään tietää, minkälaisia lääkkeitä näissä kaupitellaan. No jos nyt joku kansalainen on niin pöhkö, että tällaisista ostaa lääkkeitä, niin kyllähän se on sitten hänen oman äh, vastuunsa piirissä. Ja tässä meillä on samantyyppinen tilanne kuin rinnakkaislääkkeiden kaupan suhteen. Rinnakkaislääkkeiden kaupasta voidaan olla montaa mieltä. Sitä voidaan tarkastella taloudellista näkökulmasta ja se voidaan myös kyseenalaistaa. Jos ajatellaan suurta jäsenvaltiota, kuten Saksa, niin rinnakkaislääkekauppa on hyvin merkittävä toimiala ja tämä on myös vähentänyt lääkeainekustannuksia Saksassa, mutta sitten Portugalissa tilanne ei ehkä olekaan sama. Rinnakkaiskauppa ei ehkä Portugalissa olekaan niin taloudellisesti merkittävää, koska markkinat ovat erilaiset. Minä en tällaista tarkastelua ole vielä voinut kattavasti tehdä, koska ja tässä täytyy ottaa huomioon, että sisämarkkinasäännöt ovat ensisijaisia, aivan kuten yhteisöjen tuomioistuin on päättänyt. Tuomioistuin ei tee mitään eroa reseptilääkkeen ja, ja vaikkapa lasten polkupyörän välillä. Eli tuote kuin tuote, niiden täytyy noudattaa sisämarkkinasäädöksiä. Joten tässä en, en voi tarkastella tätä rinnakkaislääkekauppaa sen kummemmin, koska sisämarkkinasäännöt ovat ensisijaisia, kuten tuomioistuin on päättänyt. Emme myöskään samasta syystä voi verkkokauppaa rajoittaa, emme edes lääkkeiden kohdalla. Henkilökohtaisesti olen kyllä sitä mieltä, että nettiapteekkeja ei välttämättä voida asianmukaisesti valvoa, ja valvontahan on muutenkin jäsenmaiden hartioilla. Mutta me olemme tuomioistuimen armoilla, ja varmasti tämä on asia, jota täytyy vielä tarkastella. Me voimme esimerkiksi tarkastella sitä, että jos ajatellaan tiettyjä kaupankäynnin muotoja, niin voitaisiinko niihin puuttua, että kun kyse on reseptilääkkeistä, niin että niiden kohdalla voitaisiin käyttää muita sääntöjä ja periaatteita kuin sisämarkkinaperiaatteita. No, tämä voisi olla yksi mahdollisuus, nimittäin ei ehkä ole asianmukaista, että tavaroiden vapaa liikkuvuus menee kaikkien muiden näkökohtien edelle jos ajatellaan varsinkin tällaista alaa, jossa turvallisuusnäkökohdilla on erittäin suuri merkitys. Joten, joten tätä voitaneen vielä tarkastella. Jos ajatellaan väärennettyjen lääkkeiden markkinoille tuloa kolmansista maista, mikä myyntikanava sitten onkaan, niin niin niille, niiden kauppaa täytyy tietysti valvoa aina sen mukaisesti, mikä on kukin käytettävissä oleva teknologia. Mutta tästä me kyllä vielä keskustelemme. Ja muistutan teitä vielä siitä, että Kyse on siitä ehdotuksessamme, että väärännöksiä torjutaan laillisessa lääkekaupassa. Laiton lääkekauppa on jo määritelmän mukaisesti kielletty. Ei siellä enää voida tai kannata väärännöksiä kieltä, koska laiton lääkekauppa on joka tapauksessa kielletty, mutta meidän ehdotuksessamme pureudutaan nimenomaan lääkeväärännösten levittämiseen laillisessa lääkkeiden jakeluketjussa. Ja sitten laiton lääkekauppa on aivan oma asiansa. Siellä pitää sitten, pitää, pitää sitten rikosoikeuden alalla jo toimia. Frage. Ich kann die, ich kann die nicht abstrakt beantworten. Äh, es kommt immer mal wieder vor, dass auf irgendwelchen Märkten in der Europäischen Union. Ja, ja sitten vielä tämä saatavuuskysymys. Äh, on totta, että tällä hetkellä varsinkin hyvin pienillä lääkemarkkinoilla, esimerkiksi Maltalla ja Kyproksella, kaikkia lääkkeitä ei aina ole kattavasti saatavilla. Ja tähän voi syynä olla vaikkapa se, että pakkausselostetta ei ole vielä käännetty joillekin kielille. Ja sitten jos kyse on jostakin hyvin harvinaista lääkkeestä, niin ei ehkä ole ollut kannattavaa kääntää pakkausselosteita kaikille kielille. Ja sitten tämä saattaa olla syy siihen, että kaikkia lääkkeitä ei ole saatavilla kaikissa maissa. Ja myös rinnakkaislääkekauppa ei ole ehkä niin kehittynyt kaikissa maissa. Kaikissa maissa rinnakkaislääkkeitä ei ehkä ole saatavilla niin laajasti kuin muissa maissa. Eli kyllä näihin saatavuusongelmiin voi olla hyvin moninaisia syitä. Ja ja me voimme tietysti parantaa saatavuutta siltä osin kuin voimme sitä parantaa. Ja jo tässä nyt puhuttiin kaupan vapauttamisesta ja että tämä jotenkin estäisi sitä, tämä lienee väärin ymmärrys. Jos ajatellaan lääkkeiden markkinoille saattamiseen liittyviä hyvin tarkkoja sääntöjä, vastuusääntöjä ja muita, niin ei tässä nyt mitenkään olla vapauttamassa lääkekauppaa. Ja minä ymmärrän, mistä tämä ajatus on peräisin. Näin ei missään tapauksessa ole. No, en... Kovasti kiitoksia sitten ennen viime kierrosta, viimeistä kierrosta. Meidän täytyy todellakin nyt noudattaa aikataulu, vaikka yli meneekin, mutta Pyydän tätä puhumaan mahdollisimman lyhykäisesti. Kaikki. Nyt annan puheenvuoron Thomas Ulmerille. Ja, vielen Dank, Vorsitzender, Herr Kiitos, herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Otan lyhyesti kantaa asiaan. Lääketurvatoiminta on minusta aivan ok, mutta toivon vain, että yksi jäsenvaltio ei ilmoittaisi 95 prosenttisesti kaikista eh, tapauksista ja muut eivät tekisi mitään. Näin on käynyt aikaisemmissa asioissa. Mitä väärännösten torjumiseen tulee, niin hyvä niin, mutta tässä täytyy myös löytää toimiva ratkaisu eh, rinnakkaislääkkeille on hyvin tärkeää, että rinnakkaislääkemarkkinat jotenkin yhtenäistyisivät. Ne ovat nyt hyvin pirstaleisia ja tärkeää on myös taata, että kaikkialla Euroopassa kaikki lääkkeet olisivat asianmukaisesti saatavilla. Ja maiden tulisi myös sopia yhtenäisistä toimintatavoista ja jotenkin organisoitua keskenään, jotta jotta ala voitaisiin, alan toimivuutta voidaan parantaa. Mitä potilaille tiedottamiseen tulee, niin hyvä niin, tietysti tiedotus on aina hyvä, mutta tässä komissaari itsekin sanoi, että, että hänellä on vaikeuksia lukea pakkausselosteita ja oli vissi ero, kun hän kerran luki selosteen, joka oli hyvin kirjoitettu. Tässä täytyy tietysti miettiä, miten tätä tiedotusta hoidetaan, mikä on tiedon laatijan ja tiedon vastaanottajan vastuu. Ja on selvää, että tiedottamisen ja mainonnan välinen rajaveto täytyy olla selvä, mutta me emme voi säädellä lääkärin potilaalle välittämää tietoa. siihen hän ei voida puuttua. Ja tässä säätelyssä on tietysti tärkeää myös välttää ylimääräisiä kustannuksia ja byrokratiaa. Ja ja mainontaa täytyy tietysti suitsia. Mainitsitte hyvän esimerkin tämä apteekkilehti, joka miljoonille jaetaan. Ja toisaalta onko sellainen mainonta sitten niin kamalaa, jos se parantaa asiakkaan tai vastaanottajansa elämänlaatua ja elinikää. En tiedä, onko se nyt sitten niin paheksuttavaa. Ja jos ajatellaan sitten vaikkapa tätä kohdunkaulan syövän rokotetta, niin sehän on johtanut erittäin hyviin tuloksiin kymmeniä tuhansia kuolemantapauksia on säästetty, joten kyllä mainonnallakin voi olla hyviä seurauksia, mutta tärkeää on, että saataisiin aikaiseksi jonkinlaiset käytännessäännöt, jotta kaikki toimi, toimijat tietäisivät, miten asianmukaisesti pitää toimia. Harmaita alueita on aina olemassa, sille emme voi mitään, mutta tärkeää on, että ainakin suurin osa toimijoista toimisi asiallisesti. Kiitoksia sitten Doyles seuraavana listalla. Ole hyvä. Thank you. Kiitoksia ja kiitoksia komission jäsenelle, että hän on näin avokätinen aikansa kanssa tänään iltapäivällä. Haluaisin ottaa esille erään harmaan alueen. John Bowis mainitsi jo tiedottamisen ja mainostamisen välisen harmaan alueen tai tiedottamisen ja mainostamisen väliseen. Haluaisin komission jäsenen kommentoivan toistakin aluetta, nimittäin harma alue, joka on keskustelu siinä, mikä on lääkelaite ja mikä lääkevalmiste. Tämä harmittaa yhä enemmän ja se liittyy tähän lääkeaiheeseenkin lääkevalmistepakettiin. Minä olen ymmärtänyt, komission, komissio on perääntynyt lääkelaitedirektiivin uudistamisesta. Meillä on kyllä direktiivi olemassa ja me odottelemme sen uudelle muotoilua, uudelle laatimista. Meillä on myös ohjekirja ja se on oikeastaan komission laatima asiakirja sekin. Siinä määritellä, mikä on lääkelaite verrattuna lääkeaineesta. Myöhemmin, varsinkin Saksassa, on tullut paljon oikeustapauksia – aika paljon tulkintaeroja on jopa jäsenvaltioissakin eri tahojen kesken ja totta kai rajat ylittäen jäsenvaltioiden kesken. Se on johtanut valtavan hämmennykseen jatkuvasti tällä alalla. Tämä ohjeasiakirja, kun se aikana tuli kymmenen vuotta sitten julkiseksi, niin se oli jo vanhentunut eikä se vastannut tarkoitustaan. Ja nyt Tekniikka on kehittynyt, määrä on kasvanut lääkevalmisteissa ja lääkelaitteissa. Jos sitten tulee siitä, että laksatiiviikin on lääkevalmiste vai lääkelaite, tiedämme, mihin tämä harmailu johtaa viime kädessä. Saisimmeko hiukkasen lääkevalaistusta komission jäseneltä sen osin, milloin me saamme uuden opaskirjan ja myös uuden laatimisen lääkelaite direktiivin kohdalla. Siis saataisiin jotain valaisuutta tähän eroon. Thank you very much, Harrell. Uh, Cathy Sinot is uh, the next name on my list. Seuraavaksi Cathy Sinot, olkaa hyvä rouva. Sorry. Anteeksi. Minulla on kolme nopeaa kysymystä komission jäsenelle. Ensinnäkin kun puhutaan vihreän talouden kasvusta, olisi erittäin tärkeää, että te selvittäisitte, miksi on niin vaikeaa tässä viittaan vain maani tilanteeseen, kun olen tavannut paljon väkeä ja tehnyt työtä heidän kanssaan, ja niin heillä on hyviä ajatuksia, miten tuottaa biokaasua taloudellisesti ja niin päin pois. Ja kuitenkin syy siihen, että eivät voi, on se, että kaasuyritys, joka omistaa putket, kieltäytyy antamasta heille, että oikeastaan voivat tuottaa vain vähäisen määrän ruohosta, jätteestä ja niin edelleen mutta kun se tulee verkkoon, niin he saavat vain vaivaisen korvauksen. Se tulee esille joka hankkeessa. Siihen pitää paneutua. Sähkön kanssa on samoin, kun ihmiset todellakin pyst- haluavat, paitsi että on suuria tuottajia, niin ihmiset pyrkivät tekemään jotain paikallisesti niin edelleen, eivät saa mitään verkkoon. Tarvitaan siis kannustimia. Ja sitten kun jotain vaivaista saadaan kaasussa, niin se on yleensä fossiilisten polttoaineiden tuottaja. Oikeastaan me olemme edelleen riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, eikä niinkään biokaasusta, joka olisi yksinkertaisempi vaihtoehto. Sitten toiseksi toteaisin, että näistä tuotteista me olemme tehneet paljon työtä saatu aikaan energiatehokkuudessa, luokittelussa, ihmiset ymmärtävät pääosin koodiston, mutta se on vain puolet juttua. Ja meidän täytyy suunnitella tarkemmin meidän täytyy aloittaa siitä, että tavalla tai toisella voimme osoittaa, että tämä tuote voi ja niin ja niin monta tuntia kestää, tuha, satoja, tuhansia, kymmensiä tuntia. Luot, tuotteessa pitäisi olla tämä mukana myös tuotesuunnittelussa ja paketissa, kun puhutaan energia, energiatehokkuudesta. Ja jos halutaan jotain korvata toisella tuotteella, niin se ei välttämättä olekaan energiatehokasta, jos se koko ajan kuluu nopeammin. Ja sitten olen todella pettynyt tähän asiaan, jota olen pallotellut teidän kanssanne pitkään. Te sääntelette myös lääkeaineita. Hauskaa kuulla väärennöksistä, turvallisuuden suojelemisesta ja niin edelleen. Kuitenkin Irlannissa meillä on fluoridikäsitniminen äh, fluoriapanan veteen lääkeaineena. Lainsäädännössä sanotaan, että se on lääke hoidollista tarkoitusta varten. Koskaan ei ole mitään lupaa kuitenkaan myönnetty. Sitä on ollut vedessä sitten 50-luvun lopuun. Lupa ei ole koskaan annettu lääkkeenä, vaikkakin lainsäädäntö väittää, että se on lääkeaine. Ja terveyspalvelut sitä panevat veteen. 70 prosenttia Irlannin väestä jatkuvasti saa sellaista, joka vaikuttaa muun muassa luustoon, vatsan toimintaan ja te sääntelijänä olen neljä puolen vuoden ajan kääntynyt teidän puolenne tämän asian vuoksi. Thank you very much, Sinot. And, uh... Kiitoksia kovasti, Rova Sinot. Ja sitten viimeisenä on Anders Wikman. Herra Wikman, olkaa hyvä. Much and thank you, Commissioner. Um, kiitoksia, kiitoksia komission jäsenille. Tulin hieman myöhään paikalle, mutta kuulin, kuinka te kommentoitte ekologista suunnittelua koskevaa direktiivejä ja pidin kommentteina oikein hyvinä. Toisin kuin Krista Klaas, en usko, että parlamentin pitäisi olla joka ikistä asiaa ja tuote perhettä määrittelemässä. Meidän pitäisi pikemminkin keskittyä suuren mittaluokan tuotteisiin ja sellaisiin, joiden suhteen ympäristövaikutukset ovat suurempia. Kyse ei pelkästään käytöstä, koska luonnonvarojen käyttö on myöskin merkittävä kysymys. Tätä koskeva komission asiakirja painottaa, kuten monet tieteellisetkin tutkimukset, sitä, että luonnonvarojen käyttö olipa sitten kyse uusiutuvista luonnonvaroista tai sellaista, jotka jo jonakin päivänä loppuvat, on yhä suurempi ongelma. Nousevan talouden maat eri puolilla maailmaa kahmivat raaka-aineita Jotkut näistä maista pyrkivät tällä hetkellä varmistamaan sekä maatalousmaata, puuta, kaivostoimintaa ja niin poispäin Afrikasta valittavat sieltä alueita. Kierrätystä ja uudelleen käyttöä on peräänkuulutettu. Direktiiviä on annettu, mutta käytännössä on tehty vain vähän. Tuotanto ja kulutus, näiden sääntely eivät ole ainoita toimia tapoja. Voidaan tarkastella järjestöjä, sen sijaan, että ostetaan tuote, se voidaan vuokrata tai liisata. Uskon, että suunnittelu silloin olisi erilaista. Voidaan puhua esimerkiksi tietoteknologian käyttämisestä älykkäämmin ja bio matkinnasta, sitä, että matkitaan luontoa tai systemaattisesti, käytetään uusia materiaaleja ja niin poispäin. Haluaisin vain kannustaa teitä siihen, että te pyritte viemään näitä asioita eteenpäin niin pitkälle kuin vain mahdollista. Ei tätä keskustelua tänään aloitettu vain jo kymmenisen vuotta sitten, silloin kun puhuttiin integroidusta tuotepolitiikasta, ja tämän jälkeen hyvin vähän vain on tapahtunut käytännössä. Nyt meillä on direktiivi, jonka suhteen metodologia on kyllä hyvinkin selvitettynä, ja ruoanvarojen käytön tehokkuutta pitäisi tämäkin yhteydessä parantaa, tämäkin avulla parantaa. Kiitoksia Kovasti komission jäsen, olkaa hyvä. Siis siis Ihan lyhyesti vastaan näihin. Kiitos näistä kommenteista. Hyvä, että tämä keskustelu käytiin. Ja potilas-lääkäri-suhdetta ei tässä säädellä. Sen vielä mainitsisin. Emme me tätä haluakaan säädellä, koska sehän on hyvin erityislaatuinen suhde. Hyvällä lääkärillä ei ole mitään ongelmia sen suhteen, jos potilas on paremmin tietoinen asioista päinvastoin. En usko, että lääkärillä on mitään sitä vastaan, <clears throat> jos potilas häneltä kysyy, että minkä takia juuri tämä lääke minulle määrätään, ja jos hän tietää enemmän lääkkeistä, se on varmasti vain molempien osapuolten kannalta hyvä. Rova Doyle. Minä olen tätä kysymystä joutunut pohtimaan perusteellisesti ja olen päätynyt siihen tulokseen, että tämänhetkiset tiedot myös vastikään voimaan astunut direktiivi eivät ole riittäviä, että tässä vaiheessa voitaisiin laatia ehdotus direktiivin uudistamisesta. Komissio ei ainakaan tänä vuonna sellaista tee, eikä tässä olisi oikein mitään järkeäkään, koska eihän tämä parlamentti sitä kuitenkaan käsittelisi tämä on otettu osaksi lainsäädäntöohjelmaa ensi vuodelle. Ja olette aivan oikeassa, että tämä rajanveto on entistä vaikeampaa. Aikaisemmin tämä ei ollut mikään suuri ongelma. Pilleri oli pilleri ja joku muu lääke oli toinen. Ja nyt täytyy miettiä, miten tämä ala kehittyy. Meidän täytyy jatkuvasti pysyä kehityksen mukana ja tarkastella asiaa hyvin huolellisesti. Joten näitä asioita tarkastellaan ensi vuonna. Jos nyt sitten jotain aivan yllättävää ilmenee ja joku ajankohtainen ongelma nousee esille ja me tarvitsemme lisätietoja, niin silloin tietysti voidaan tarvittaessa reagoida hyvinkin nopeasti. meillä on siihen mahdollisuudet. Lainsäädäntöä voidaan jatkuvasti tarkistaa. Ensimmäinen teema, josta puhuit Rova Sinot, on ennen kaikkea kilpailualaan liittyvä kysymys. Ja tästä täytyy sitten esittää kysymyksiä kilpailuasioista vastaavalle komissaarille. Varmasti häneltä saatte tarvittavia tietoja. Ja mitä tulee fluorisoidulle vedelle, niin tiedätte näköjään asiasta paremmin kuin minä. Ja tästä asiasta on käyty pitkällistä kirjeenvaihtoa hyvin pitkään ja minä en voi muuttaa tilannetta jossain yksittäisessä maassa. Jos jossakin maassa jätet, lasketaan fluoria juomaveteen, niin eihän se ole silloin, tai se ei ole lääke määritelmän mukaan, ja me emme voi sille mitään. Ja tämä on asia, joka täytyy ratkaista Irlannissa. Ja Irlannin parlamentti joutuu tätä käsittelemään. Minulla ei ole oman toimivaltani piirissä pienintäkään mahdollisuutta ottaa tähän asiaan kantaa. Jos johonkin toimintaan ryhdytään terveydellisistä syistä, kuten Irlanti tätä perustelee, niin ei se tarkoita sitä, että kyse olisi lääkkeestä. Nämä ovat kaksi täysin eri, eri asiaa. Ja sitten herra Wigmanin kysymyksistä olen kiitollinen. On totta, että on olemassa hyvin monia visioita siitä, minkälainen voisi olla vihreä kulutus tai vihreä tuotanto. Tässä kyse on ennen kaikkea käyttäytymismallien muuttamisesta. Meidän täytyy suhtautua asiaan avoimesti eikä jumiutua vanhoille urille. Olen täysin samaa mieltä kanssanne, että meidän täytyy innovatiivisesti tarkastella uusia kulutusmuotoja. Ja tämä on myös sellainen tehtävä, joka jatkuu ja jota kehitetään tulevien vuosien aikana. Ja ensi vaalikaudella tämä kulutuskäyttäytymisen muutos on varmasti erittäin suuri kysymys täällä parlamentissa. Nyt kiittäisin teitä kaikkia hyvistä kysymyksistä ja intensiivisestä keskustelusta ja toivon, että tätä asiaa viedään eteenpäin eri, edelleen myönteisessä ja hedelmällisessä hengessä. Oikein. Kiitoksia kovasti todellakin komission varapuheenjohtaja Verhoigen ja haluaisin kiittää valiokunnan nimissä. Toivotan lykkyä tykö jatkoyhteistyön nimissä. Dear Parhaat kollegat, odotellaanpa pari sekuntia, koska no, olemme kuitenkin aikataulussa. Seuraava kohta esityslistalla on Horst Schnellhardin mietintö, joka liittyy muihin kuin rannoiksi tarkoitettu elämistä saatettu sivutuotteiden terveyssääntöihin. Ja ehdotan, että toimitaan välittömästi äänestyksen vai mitä, herra edustaja. Okei. Okay. se haluatte puhua, mutta lyhyesti pyydän. Ja, nur ganz kurz. Aivan lyhyesti vain, puheenjohtaja. Tämä on erittäin monimutkainen ja tekninen mietintö. Tästä syystä totesin vain, että monet asiat, jotka tässä nyt hoidetaan kuntoon, eivät ole selvästi nähtävissä. Minunkin oli vaikea käsitellä koko tätä asiakirjaa. Toteaisin kuitenkin, että olemme pyrkineet tekemään parhaamme Tsekin puheenjohtajamaan kanssa, jotta luodaan uudet puitteet niin, että tekstiä niin saa muuteta, vaan rakennetta pikemminkin. Nyt olemme hyvällä tiellä ja hyvin olemme tässä onnistuneetkin. Ja mikäli tänään äänestys sujuu hyvin, niin sitten uskon, että ensimmäisessä käsittelyssä asia saadaan vielä loppuun hoidettua. Kyse on teknistä seikoista ja periaatteessa kyse on siitä, että kaksi asiaa otetaan kuntoon. Lopputuote täytyy määritellä ja meidän täytyy myöskin varmistaa se, että mikäli on kyse petoksista ja tämän tyyppisistä toimista silloin, kun Euroopan tuodaan tuotteita, niin tämäkin suhteen toivoakseni olemme hyvällä tiellä ja hyviä tuloksia saadaan Ja minä nyt voisin todeta, että voisimme sitten äänestää. Kiitoksia kovasti. Ja nyt etukäteen totean vielä, että tässä on pieni virhe. Äänestys luettelo sivulla 9, 56. Tulee kyllä äänestykseen. Tämä vain tiedoksi siinä tapauksessa ettei tämä tieto pidä paikkansa. Eli aloitetaan tarkistuksen seitsemän. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 94 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 14 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tämä raukea Kaksi identistä 96 ja Agri 16 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 peruttu, 99 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti tämä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18.10 hyväksytty. 100 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta vastaan, ei anteeksi. Okei, okay, 114. Siis 101 raukea, 102 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Akri 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11. Tarkistamme koneellisesti numero 105 Ajala Sender Sornosa Martinezilta. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 11.20 hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Akri 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava peruttu. Agri 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 15 suullisella tarkistuksella äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa Agri 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeavat sitten 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavasta äänestämme myöhemmin. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 27 suullisella tarkistuksella hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 27 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24.14 hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava ja seuraavakin kaksi identtistä 116 ja 17. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. Seuraavakin I put to the vote 26. Yeah. 26. Kyllä, joo. Äänet puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava peruttu. 119 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava raukeaa. 120 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 121 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavasta myöhemmin 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 27 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän koneellisesti. Myöhemmin 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tästä järjestetään 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 39 koneellisesti. Äänestys päättyy. 5.27. Hylätty. Sata kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukeaa, 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä, 134 akri, 28 äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16.19 hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä 135, Agri 29, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 16.20 hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. Tarkistetaanpa seuraava, 137. Sata kolmekymmentäseitsemän, siitä äänestämme. Äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44, sama juttu. Alden nimissä nyt puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukeaa. Agri 30 puolesta vastaan tyhjää hylättyy 139 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 140 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 141 puolesta vastaan, tyhjää, 142 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi identtistä 143 agri 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. Niin ikään 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 32 ja 149 identtiset tähdet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 ja Agri 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. Ja päättyy 18.24. Hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä Tarkistetaanpa. Kyllä äänestämme. Äänet puolesta 154 agri 35. Äänet puol- vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 155 koneellisesti. Äänestys päättyy. 6.30. Selvästi hylätty. Seuraava peruttu. Viisikymmentäkaksi. kaksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57, 157 ja 36 identtiset Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä, 158, Algeri 37, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa 160 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. I'm just checking. Tarkistan tässä vielä 59 tilanteen. It was adopted. Yeah. So, so yeah, 59. Kyllä, 59 äänet puolesta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 tyhjää hyväksytty 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä 165 ja 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa, jos olen oikeassa. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Joo, sitten 167, agriikko 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identistä, 169 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa hänen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti. Toinen osa. Äänestys alkaa. ja päättyy. 21, 19 hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. 21. Äänestys päättyy 21.20. Hyväksytty. Agri 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Agri 42. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi identistä. 173. Agri 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Hyväksytty. 172, Agri 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys alkaa 172 ja Agri 44. Nyt äänestys päättyy. 9.33 selvästi hylätty. 174, Agri 45 identtiset äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. Agri 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ne äänestetään 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi identistä 177, Agri 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavasta äänestetään myöhemmin. 178. Suullisella tarkistuksella äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti. 178. Äänestys päättyy 22, 20 hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72, 76 ja 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 52 Tarkistetaanpa seuraava. Okei, raukea. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. ja päättyy. 7.36. Selvästi hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava peruttu. Agri 53 Agri 53 puolesta vastaan. Tyhjä. 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 ja 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 82 raukia kyllä. Seuraavakin, eli mennään 82. So okei Okay, 81. 81 ensin kuitenkin. Siitä äänestää äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 82 suullisella tarkistuksella äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. Seuraavakin. Ei kun seuraava ei. 29 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantason kappaleisiin. Agri ykkönen puolesta. Ai, työjärjestyspuheenvuoroesittelijä vai? Niin anteeksi, vain vedän tarkistuksen yksi takaisin. Tarkistus yksi, vedän sen takaisin. Tämä oli vain toimituksellinen muutos. Ja tässä tapahtui pieni virhe ja tämä aiheuttaisi vain hämmennystä, joten vedän sen nyt pois. Ei, ei, juju. Kyllä minä ymmärrän. Mutta nyt me äänestämme Agri ykkösestä. Joo, ymmärrän kyllä. Ei huolta. Jatkossa ymmärrän kyllä. Agri ykkönen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti 83. The vote is closed. Äänestys päättyy. 36.5 hyväksytty. Agri Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 3 ja 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä Agri 4 ja 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava peruttu. Sitten tarkistus 86 tarkistetaanpa. Kyllä. Siitä äänestämme 86 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava peruttu. Agri Viitonen sitten. raukea sekin. Tarkistus kolme äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Same situation. Um, no, actually, we Yeah. yeah. Yeah, because 18 is the leading one, I'm sorry. Okay, yeah. okay. 86 I put to the vote. 80. 86 sanoi puheenjohtaja puolesta vastaan. Agri 6. Agri 6. Agri 6. Agri 6. Silmät väsyvät, mutta minun kielenikin alkaa väsyä. Agri 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Tarkistus numero neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 raukeaa kyllä. Sitten Agri 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 raukeaa. Yeah. Just a second. Yeah, yeah check in. Tarkistetaanpa. Agri Agri 8. Sitä äänestämme hänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Agri 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava raukeaa. Kaksi identistä 91 ja Agri 11 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Seuraava raukeaa. 92 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kuusi. Tarkistetaanpa Me äänestämme siitä äänet puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. No niin, lausunto, mietintö, luonnos, näin tarkistettuna äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy 39, eikä kukaan vastaan, kaksi tyhjää. Hyväksytty sitten viimeisenä lainsäädäntöpäätöslauselma luonnos koneellisesti. Äänestys päättyy. 38 puolesta kukaan ei vastaa, ne niin kaksi tyhjää. Onnitteluni Horst Schnellhartille. If I'm right, let me move to item 21. Sitten siirrymme kohtaan 21 estyslistalla. Avril Doyle, työjärjestyspuheenvuoro. Yleinen työjärjestyspuheenvuoro vain. Eikö olisi hyvä, mikäli joku henkilöstöstä hoitaisi kieliongelmat kuntoon mikäli jotkut tarkistukset eivät länsinkaan muuta merkitystä. Englanniksi joskus sanamuodot ovat hieman huonosti valittuja ja epäelegantteja. Ei tässä nyt ole tänään ollut aikaa enää tehdä mitään pieniä suullisia tarkistuksia, joten mikäli sopii, niin ehkä henkilöstö voisi hoitaa nämä ongelmat kuntoon, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä. Mutta ainakin englannin kielellä olisi mukava saada jonkinlainen elegantti teksti ja pienen korjauksia tarvittaisiin tässä suhteessa. Okei. Okay. Karl-Heinz sitten. Puhutte sitten saksan kielen puolesta vai? No, minä olen aika avokätinen näissä kysymyksissä. Voin vain tukea Avril Doylea. Ehkä meidän tulisi toimia siten, että seuraavaksi 24 tunnissa pitäisi kaikki saada englanniksi ennen istuntoa. No minä kyllä voin toimia kaikilla kielillä, mutta meidän täytyy muistaa, mitkä ovat meppien perusoikeudet. Ja jossain vaiheessa täytyy kyllä vetää raja johonkin. Okay, if I will understand translation. Mikäli ymmärsin oikein tulkauksen perusteella, niin hyvä on. Seuraavalla kerralla edetään hieman no, hitaammin. In the, in the, I mean in the, all the process. Yeah. Uh, okay, so uh, as Avril Doyle uh, called for some clarification. Avril Doyle pyysi, että jotakin kieli ongelmia hoidettaisiin kuntoon englanninkielisessä versiossa. Teemme näin ja sitten jaamme teille nämä muutokset myöhemmin. Joten näin ollen siirrymme kohtaan 21, joka on ilmastopolitiikan rahoittaminen kevään Euroopan neuvoston huomioon ottaen ja tätä koskeva päätösosamaesitysluonnos. Siinä on 42 tarkistusta, joten mennäänpä sitten suoraan asiaan. Tarkistus yksi ensin. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Taidettiin hylätä, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 26 vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Herra Florentsilta. Siinä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 21 vastaan hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17. No tarkistetaan tarkistus 16 Hasselta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 22 vastaan. Kiitoksia paljon tarkistuksesta. Se olikin hylätty. 17 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 21 puolesta 21 vastaan. Hylätty. 20 Wigmanilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 Peter Liiseltä suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tarkistetaan kodellisesti 24. Äänestys päättyy 28 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 30 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 30 on kyseessä. Äänestys päättyy. 14 puolesta 27 vastaan hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 31 tarkistus on kyseessä. Äänestys päättyy. 23 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Seuraava raukeaa, seuraavakin. 34 sitten Satu Hassilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 22 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Kohtaan 12a uusi on tehty suullinen tarkistus Anders Wigmanin ja Leena Eikin nimellä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän sitten Wigmanilta. Se on jaettu neljään osaan. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 27 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat, joten siirrymme tarkistukseen 41. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juoritasan kappaleisiin tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten esitys näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 39 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Teksti on suurella enemmistöllä hyväksytty, joten kiitoksia paljon yhteistyöstä kaikille siihen osallistuneille. Me viedäänkö tämä täysistuntoon teidän nimellänne vai mulla muullakin nimillä niin, ettei se joudu artikla 45.2 menettelyyn, koska äänestys on 39.2. Tämä ei tarkoita vielä, että emmekö haluaisi keskustelua täysistuntoon. Toivottavasti vaaditte täysimittaista keskustelua täysistuntoon. Kun vastusta, niin avatkoon sen alkunsa nyt, mutta jotkut asiat hoidetaan aivan ohi mennen vain Artin 39.2 mukaisesti. Minä haluaisin kyllä kunnolliseen keskustelun tähän ja esittelen nimen. Joo, emmeköhän voi rauhoitella tätä. Tämähän on suullinen kysymys päätöslauselmineen. Yeah, you, you probably, you probably... No todennäköisesti tiedättekin, että puheenjohtajakokoustakin on viime kädessä päätökset yleisesti ottaa näistä asioista, mutta ehkä se on hyvä ottaa ryhmäkeskustelussa esille. Ja sitten, että puheenjohtajat ryhmistä pyrkivät olemaan välttämättä keskustelua. No niin, hyvät kollegat. Viimeinen kohta esityslistalla on lausunto. Eikö olekaan viimeinen? Okei, okay, <laughs> it's not last. Ei se olekaan viimeinen, mutta seuraava kohta esityslistalla on kohta 22. Tieteellisen tarkoituksen käytetään eläinten suojelu. Lausunto. I'd like to ask reporter. Haluaisin pyytää esittelijältä mahdollisuutta ryhtyä käsittelemään samantien äänestystä. Kiitos. Sitten äänestysluettelon, jos saan tähän. Voimme aloittaa tarkistuksesta 56 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 22 vastaan hylätty. 57 ja 8 identtiset kohtakohdalta äänestys. Ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 21 vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaa vedetty pois. Sitten 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Seuraava raukeaa. 61 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 19 vastaan. Hyväksytty. Seuraava raukeaa. Sitten tarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 3 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Tarkistus numero kolme. Äänestys päättyy. 18 puolesta 21 vastaan hylätty, niin ikään sitten tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 63 puolesta vastaan Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 21 vastaan hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaanpa tämäkin. Tarkistus numero 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 20 vastaan hylätty, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 25 vastaan hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 21 vastaan hylätty. Sitten identtiset 70 ja 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 ei, sehän onkin rauennut. 76kin raukeaa. 77 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 ja 45. Näistä on tarkoitus äänestää yhdessä nimenhuutoäänestyksellä. Sopiiko tämä? Kyllä. Koska käsittääkseni vihreillä ei ole 17 jäsentä, mutta onhan täällä muitakin ryhmiä. Onko tämä ok? No niin, sitten ylös. Ei tarpeeksi. Ei teitä ole tarpeeksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, No onhan tämä nyt itsestään selvää, että jäseniä pitää olla 17. Tämä on selvä. Joten äänestetään tästä puolesta, siis 6 ja 45 vastaan. Tyhjää. Hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistetaan tämä vielä. 79 siis äänestys alkaa. Tarkistetaan 79. Äänestys päättyy. 19 puolesta 21 vastaan hylätty. 80 kohta kohdalta äänestyksenä. Ensimmäinen kohta vastaan tyhjää hylätty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 ja 2 yhdessä. Kuka puoltaa? Kuka vastustaa? Tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaanpa tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Siis tarkistetaan tarkistus seitsemän esittelijältä. Äänestys päättyy. 19 puolesta 22 vastaan hylätty. 83 osa A. Frederik Riisiltä puolesta vastaan Tarkistetaanpa sähköisesti 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Seuraava on vedetty pois. Seuraava raukeaa, eli siirrytään yhdeksään. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 osa A ja 83 osa B identtiset kuka puoltaa, kuka vastustaa, tyhjää hyväksytty. 85 ja 86 osa B identtiset äänestetään näistä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 89, anteeksi siis 88. Tarkistetaan 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, näyttää ihan erilaiselta. 28 puolesta 13 vastaan. Selkeästi hyväksytty, ainakin nyt. 89 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 90 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava on vedetty pois. 92 ja 3 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjään, hyväksytty. 94 raukeaa 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 raukeaa, myös 97, sitten 98 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 100 puolesta vastaan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 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava kohta kohdalta 107 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 kohta kohdalta äänestyksenä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 suullisella tarkastuksella puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti, eli tarkistus 15 suullisella tarkistuksella. Äänestys päättyy. 16 puolesta 23 vastaan selkeästi hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavat kaksi, hetkinen, kyllä ne täällä ovatkin, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Nyt täytyy tarkistaa. 122. Äänestetään. No niin, taas näyttää ihan erilaiselta. Nyt tämä on kyllä ihan selkeä tulos. Äänestys päättyy. 28 puolesta 12 vastaan selvästi hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 ja 6 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 34. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava on vedetty pois 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hetkinen. Selkeästi hyväksytty. 38. Tarkistetaanpa tämä. 38 esittelijältä. Äänestys päättyy. 36 puolesta, vain 5 vastaan, anteeksi. 134 ja 3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraava raukeaa, 39 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 on vedetty pois, sitten 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava on vedetty pois, sitten 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa, kuka puoltaa, kuka vastustaa, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 136 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 137 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä sähköisesti. 46. Äänestys on päättynyt. 18 puolesta 22 vastaan. Tämä on hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 48 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hylätty. Liitteet Ensimmäinen on vedetty pois, seuraavaksi 138 Rova Riisiltä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 on vedetty pois 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantoosa 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 raukeaa 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lausunto, mietintöluonnoksesta, lausuntoluonnoksesta äänestetään sähköisesti. The vote is closed. Äänestys on juuri päättynyt 23 puolesta 18 vastaan. Se on hyväksytty. Onneksi olkoon, rouva Dragan Murko. Dear colleagues, yeah, there is a point of order by John John Powis haluaa työjärjestyspuheenvuoron. Ä- niin, puheenjohtaja. Tekninen probleema. Tekninen juttu. Ehkä huomasitte, että aivan loppumetreillä äänet tulivat tänne näytölle, mutta muutoin kun oli kyse koneäänestyksestä, tulokset eivät tulleetkaan tänne taululle. Oliko tähän olemassa jokin syy? If, if not, perhaps we can ask the Eli ei ole mitään syytä, niin ehkä voitaisiin pyytää teknikot tekisi jotain asialle. Niin, anteeksi nyt vain, mutta minä en näe, mitä sillä taululla on ja mitä sillä ei ole. Minulla ei ole silmiä takaraivossa. Tietenkin voimme pyytää, että tekniikko hoitaa. Mutta emme mekään näissä pienistäkään näytöissä nähneet näitä tuloksia. Non chiedo che... Haluan, että uudelleen enää äänestetään. Sorry. Let me move to last item of today's... Siirrytäänpä sitten viimeiseen asianistuslistalla, eli kohtaan viisi. Amalia Sartorin mietinnöstä on kyse. Ja heti kättelyssä haluaisin antaa puheenvuoron rouva Sartorille. Istutukaa sitä ennen hyvä rouva. La Kiitos herra puheenjohtaja. Tänä iltana käsittelen mietintöä. Se on ehdotus neuvostoon tolle aiheena potilasturvallisuus, mukaan lukien myös sairaalinfektioiden torjunta. Ennen kaikkea toteaisin, että tämä on ollut erittäin hyvä tilaisuus valio, kuvisella tehdä tällainen ehdotus, koska se liittyy ongelmaan, Um, please. Anteeksi hyvä rouva, mutta hyvät ihmiset, hieman hiljaisuutta ja jotain kurja Rouva, olkaa hyvä ja jatkakaa. Presidente. Niin, puheenjohtaja. Komissio on kertonut tutkimuksista, miten paljon potilaista kärsivät haittatapahtumista – kun ne ovat hoitoliittyviä infektioita useimmiten. Se saattaa johtaa riskin itse hoidossa, esimerkiksi kirurgisissa toimissa, mutta muut liittyvät inhimillisiin virheisiin tai riittämättömiin laitteisiin tai ettei hygieniakäytäntöjä noudateta. Erityisesti vielä tänäkin päivänä Euroopassa yksi potilas kahdesta kymmenestä saa infektion, kun hän saa lääkehoitoa tai on toivomassa sairaalassa. Neljä miljoonaa saa näitä infektioita ja 70 000 kuolee vuosittain näiden infektioiden seurauksena. No niin, siksi tämä mietintö onkin erittäin tervetullut. Siinä minä olen halunnut ottaa esille sen, että koska on välttämätöntä Euroopassa hyväksytään välineitä, jotta me saamme tämän ilmiön kohentamiseksi parempia puitteita ja yhteistyötä voidaan paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla vahvistaa. 2015 mennessä pitäisi vähentää 20 prosenttia näitä tapauksia. Myös minäkin mietinnössä olen näitä tietoja todennut, että voitaisiin tiedottaa potilaille, järjestää valituskampanjoita, myös antaa opetusta suoraan potilaille. Täytyy myös terveyden henkilöstö ottaa huomioon, lääkinnälliset terveydenhoidolliset laitteet. Meidän täytyy pystyä infektioita myös kohentamaan sikäli, että tulee erityissairaanhoitajia 150 000 sairaalapaikkaa kohden. Ja meidän täytyy kaikki tiede saada tähän käyttöön niin, että voidaan saada mahdollisimman puhtas ympäristö sotila, äh, sairaaloissa laitteiden osalta, koskien kaikkia laitteita, jotka ovat kosketuksessa potilaaseen. Tässä nämä suuntaviivat pääosiltaan päätöslauselmassakin. Siellä on myös joitakin tietoja, jotka minä olen halunnut ottaa mukaan. Määräaika tarkoitus jättämiselle on 24. helmikuuta. Toivotaan, että voimme äänestää siitä maaliskuun lopussa. Äänestys tulee maaliskuussa valiokuntaan ja sitten äänestetään täysistunnossa ehkä huhtikuussa. Kiitoksia paljon esittelystä paikalla näyttää olevan Rova McEivan. Olkaa hyvä. Aivan lyhyesti vain, koska olemme täällä istuneet jo pitkän ja hartaasti äänestämässä. En varmaan tee kovinkaan montaa tarkistusta tähän mietintöön, koska tämä on jäsenvaltiolle suunnattu suositus, joten neuvosto tulee pohtimaan tätä kyllä läheisemminkin. Myös vain pari kysymystä. Tästä asiasta en ole aivan varma. Tarkistus 16. Komissiolta pyydetään jonkinlaisia suuntaviivoja tai oppaita potilata varten. En ole aivan varma, että komissiossa istuminen on paras lähtökohta 27 maan potilaille tiedottamiseen näistä vaaroista. Minun mielestäni jokaisen maan omat terveydenhoitoammattilaiset ovat kykenevämpiä tähän. Tästä on tästä olen niin varma tästä tarkistuksesta. Komissiostakin on joku paikalla, joten pyytäisin komissionkin kommentteja näistä tavoiteajatuksista. Tämä on neuvostossa hyvinkin ristiriitainen ajatus, että asetettaisiin jotain tarkkoja tavoitteita sairaalainfektioiden vähentämiseksi. Jotkut ovat sanoneet, että mikäli on tavoitteita, niin silloin näitä infektioita ei raportoida kaikkia. Olisin tästä teidän näkemyksenne. Mitä komissio asiasta ajattelee? Menikö tämä toimivallan ulkopuolelle, mikäli vaaditaan tavoitteita tällaisessa suosituksessa? Sama pätee myöskin tavoitteeseen sairaanhoitajien palkkaamisen suhteen, että pitäisi palkata niin, niin monta hoitajaa per vuodepaikkamäärä. Mitä neuvostossa tapahtuu tämän suosituksen suhteen, mikä tällä annetaan? Potilaan turvallisuus on tietystikin tärkeä asia tämän korjaamiseksi. Hallitusten täytyy tehdä yhteistyötä keskenään, koska eri jäsenvaltioissa on erityyppisiä ongelmia, joten tämä on asia, jonka suhteen EU voi tuoda lisäarvoa. EU pitäisi pikemminkin kannustaa jäsenvaltioita ja hallitukset tekemään yhteistyötä keskenään sen sijaan, että EU itse ryhtyy näitä tauteja kitkemään. Thank you very much indeed. Uh, <clears throat> before I will give the floor... Kiitoksia kovasti kannan puheenvuoro komission edustajalle. Kysyisin, haluaako joku muu puhua. Jaha, selvä. John Bowis. Yes, briefly again. Ihan lyhyesti vain puheenjohtaja. Jälleen kerran haluaisin kiittää Amalia Sartoria hänen tekstiluonnoksestaan. Minä hieman askarrutti Linda McAvenin kommentti. Hän on tiukasti hyökännyt brittihallitusta vastaan ja menet ehkä jopa liian pitkälle, koska brittihallitus on kovinkin kuuluisa siitä, että se asettaa tavoitteita. Täällähän me pelkästään pyrimme siihen, että kumotaan tavoitteita. Tavoitteita on asetettu, mutta varsinkin sairaala-infektioiden yhteydessä on selkeitä tavoitteita ja siellähän vaaditaan sitä, että sairaalat, jotka eivät pääse tavoitteisiin, suljetaan sinä tiedät hyvin, mistä on kyse. Mutta tämä ei ollut se pointti. Tämä oli vain sivuraide. Well, uh, Kommentti ilman mikrofonia. No niin, niin, niin tietenkin, mutta eihän se mitään haittaa ole, että EU-ssa laaditaan parhaita käytänteitä ja verrataan niitä ja jaetaan niitä. Ilmastonmuutoksenkin suhteen voidaan tehdä, joten ei ole mitään syytä, miksi eikö jonkinlaisia tavoitteita voitaisiin asettaa tässäkin suhteessa. Nyt tämä ei ollut kuitenkaan tämä pääasia, enkä nyt ryhdy tässä kertomaan lillukan varsiin. Mutta eräs seikka, tai suhde, jossa tätä asiaa voitaisiin ilman parantaa. Kun Verhoikin oli paikalla ja puhuttiin potilasturvallisuuteen liittyvien osatekijöiden nivomisesta läheisemmin toisiinsa. Ehkä meidän pitäisi viitata myöskin joihinkin muihinkin seikkoihin. Esimerkiksi voitaisiin vaatia sitä, että hyvin nopeasti pistetään täytäntöön e, toimenpiteitä, joilla pyritään taistelemaan väärentyy lääkkeitä vastaan, koska nämähän aiheuttavat potilas suuremman vaaran kuin mikään muu asia. Ovat vaarallisempia kuin satunnaiset neuronpistot, vahingossa sattuneet sellaiset. Toinen seikka, joka liittyy näihin tavoitteisiin. Meillähän on eurooppalaisia tautien torjuntatoimia. Meidän pitäisi tehdä selväksi myöskin että aina kun on kyse epidemiasta, nämä epidemiat täytyy aina raportoida eteenpäin, koska Euroopan laajuisesti on vastuuta näiden uhkien arvioinnista. Sairaalainfektioiden yhteydessä raportointivelvollisuus täytyy varmistaa sellaiseksi, että se on kunnossa. Entä sitten tiedon saanti? Tiedon saanti epäilyttävistä lääkäreistä. Joissakin tapauksissa lääkärit ovat vielä pahempia kuin epäilyttäviä. He ovat saaneet joutuneet kurinpitotoimien kohteeksi ja joskus menettäneet jopa lääkärin lupakirjansa. Terveysviranomaisten pitäisi saada turvallinen järjestelmä, jonka kautta saadaan tietoa näistä lääkäreistä terveysviranomaisten täytyy saada tietää tällaisista tapauksista, ketkä ovat joutuneet muistelelistalle ja miksi, niin kuin maan sisälläkin täytyy tiedon olla saatavilla. Tämä on vain järkevää. Ja viimeinen kommentti. Uskon, että hyvin paljon työtä on tehtykin jo parlamentin sisällä niiden ongelmien suhteen, jotka liittyvät äh, mikrobiresistenssiin, antibioottiresistenssiin. Ainakin jäsenvaltiossa pitäisi valistusta ja tietoisuutta lisätä näiden resistenssitapauksien suhteen. Tämä on yksi ongelma, johon täytyisi puuttua ponnekkaammin. Thank you very much indeed. Someone else? Kiitoksia. Haluatko joku muu vielä puheenvuoron? Ellei, niin haluaisin antaa puheenvuoron komission edustajalle, joka on John Bryan. Näin olen ymmärtänyt. Thank you as well to the, uh... Tämä paikkansa ja kiitoksia myös esittelijälle mietintön luonnoksesta. Komissio voi tukea monia esityksiä, koska se tuo lisävalaistusta tai kiinnittää huomiotamme eri näkökohtiin ongelmassa. Erityisesti 18 tarkistuksen viittaan. Se on yksityiskohtaisemmin tutkimuksen osalta. mielestäni mielestä se on tärkeää myös nanotekniikka ja materiaalit ovat mainitsemisen arvoisia. Sitten lisätietojen luonne esimerkiksi valistuskampanjoissa tarkistus 13, sitäkin kannattaisi pohtia. Sitten kiistanalaisempiin kysymyksiin. Me olemme myös tavoitteista huolissamme sikäli, että jäsenvaltiot toimivat hyvin eri tasoilla potilasturvallisuudessa ja liittyvissä infektioissa. Siksi aprikoimme, onko hyvä asettaa yhteisiä tavoitteita kaikille jäsenvaltioille, jotka täytyy tietyssä aikataulussa saavuttaa. Siinä oteta huomioon maantieteellinen vaihtelevuutta. Tämä koskee myös tarkistusta, joka liittyy tiettyjen lukumäärien lukkoon lyömiseen er-, erikoissairaanhoitajia varten potilaspaikkoja kohden. Jos meillä on hoitolaitos, jossa on korkeariskisiä toimia, kuten sydänleikkauksia, tarvitaan enemmän erikoissairaanhoitajia kuin vanhusten hoitopaikassa tai siellä on muutenkin vähemmän kirurgiaa. Siksi, että jos määritellään erikoissairaanhoitajien määrä per potilaspaikka ei välttämättä ole oikea ratkaisukeino. Sen sijaan ehkä voitaisiin miettiä parhaita käytänteitä enemmänkin, riippuen laitoksesta, joka tulee kyseeseen, mietitään hoitoon liittyvien infektioiden leikkaamista. Se olisi etusijalla asianomaisessa laitoksessa. Voitaisiin valvontaakin ja seurantaa vahvistaa. Me olemme huomanneet tämän asetus luonnoksen kohdalla, että aika vähän on tietoja ollut riittämättömästikin. Jotkut antavat yksityiskohtaisia tietoja, joidenkin kohdalla kartta oli täysin valkoinen. Siksi olen aivan samaa mieltä siitä, että meidän täytyy täytäntöön panna myös valvontaa ja raportointia. Kolmanneksi mielestäni on tärkeää lisätä ammattikoulutusta ja tietoisuutta henkilöstön parissa. On mitään huomattu, että se on puutteellisesti hoidettu. Täällä on esitetty komission esityksen korjauksia. Toivottavasti näin voidaan merkittävästi vähentää hoitoon liittyviä infektioita ja parantaa potilasturvallisuutta ylipäätään. Sitten palaisin vielä kysymykseen, joka liittyy tämän kytkemistä muihin aloitteisiin. Huomioimme tämän ja esimerkiksi antibiootoille resistenssi eh, on myös aihe, jota on syytä tukea. Sekin liittyy hoitoon liittyviin infektioihin, ei kaikkiin niihin, mutta ainakin joihinkin. Toisin sanoen komissio aikoo tehdä parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän resistenssin osalta vielä ennen kesätaukoa. Kiitos. Thank you very much indeed. Kiitos. Kiitos kaikista saamistamme tiedoista. Kiitos kaikille osallistujille. Ja lopuksi haluaisin vielä kysyä, onko Rouva Sartorilla joitakin huomautuksia vielä keskustelun lopuksi? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä kuuntelin tarkalla korvalla kollegojen puheenvuoroja, kuten myös komission puheenvuoroa. Minun tehtäväkseni jää miettiä myös tarkistuksia, joita ehkä tehdään. Ihan varmasti olen minäkin tietoinen tämän merkityksestä ja ajatellen, että se kuuluu toimivallan osalta jäsenvaltiolle, mutta toisaalta on hyvä kuitenkin, että Euroopan puitteissa me nyt suosimme kuitenkin myös vapaata liikkuvuutta. Ja siksi meidän täytyy miettiä ylipäätään tavoitteena tarjottujen palveluiden laadun tasapäistämistä. Se on välttämätöntä. Tiedämme, että että se vie aikaa, mutta sen pitäisi olla kuitenkin tavoitteena, että kaikki kansalaiset saisivat samantyyppistä hoitoa, samoja standardivastaavaa hoitoa. Mitä sitten tulee näihin kysymyksiin, että saisimme potilaille jotain parempaa tiedottamista, niin siinä voitaisiin viitata WHOn julkaisuihinkin – kun me tiedämme, miten paljon on yhä enemmän ihmisiä, jotka kärsivät näistä infektioista. Kaikkia ei näy edes tilastotiedoissa. Siksi odotan tarkistuksia varmasti. Tässä tulee hyvin tärkeä päätöslauselma. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. No niin. Sitten seuraavan kokouksen aika anteeksi, äh, tähän tarkistusten esittämiseen pitää tehdä 24. helmikuuta mennessä sitten luultavasti täysistunnossa toisella, toisessa huhtikuun istunnossa tai toukokuussa tämä asia käsitellään. Sitten päätän tämän päivän kokouksen mainitsemalla seuraavan kokouksen ajan torstaina 12. maaliskuuta Brysselissä. Se on siis torstaina kello 9-12 ja sitten maanantaina 16. maaliskuuta kello 15-18.30. Maanantaina 30. maaliskuuta sama aika ja sitten tiistaina 31. maaliskuuta tässä minulla on näköjään joku virhe tässä paperissani. Eli todellakin 31. Äh, maaliskuuta 9-12.30 ja 15-18.30 on tämä kokousaika. Kiitos oikein paljon kaikille. Nähdään seuraavalla kerralla. Mukavaa iltaa. Thank you very much. Sorry?